So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntamme istuntoon tänä aamuna. Eilenhän oli tämä maraton äänestyspäivä ja tänään meillä on vielä kaksi suurta asiaa esityslistalla. Eteollisuuden päästöttö ja toinen on uusien kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormit. Meillä oli tänä aamulla tässä jo koordinaattoreiden kokous ja koordinaattoreiden päätökset ilmoitetaan teille kirjallisesti. 23. Teollisuuden päästöt, ympäristön pilantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen. Meillä on hor- Holger Kramer, joka on tähän asiaan perehtynyt ja hän antaa meille esittelyn. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät, hyvää huomenta kollegat. Meillä on teollisuuden päästödirektiivi. Tämä on vähän eh, samanlainen kuin eilinen elintarvikeasia, hyvin eh, suuri asia. Ja meillä on kesän mennessä varmasti paljon työtä edessämme. Me olemme jättäneet toiseen käsittelyyn aika paljon aikaa, koska eh, ensimmäinen käsittely tehtiin eh, edellisen parlamentin kaudella ja nyt eh, me sitten jatkamme. Neuvosto on ottanut tähän aika paljon aikaa ja antanut nyt sitten oman kantansa asiaan. Lissabonin myötä tuli uusia komitologia sääntöjä ja tällä tavalla meidän täytyy sopeuttaa oman kantamme, oma kantamme tähän neuvoston kantaan. Ja nyt toinen käsittely alkaa tänään. Ajattelin tässä lyhyesti kertoa asiasta, mistä on kysymys ja mikä tilanne tällä hetkellä on. Direktiivissä eh, direktiivi koskee yli 50 000 yritystä Euroopassa ja on kysymys nyt sitten siitä, että minkälaisia ympäristön, ympäristövaatimuksia me näille teollisuusyrityksille asetamme. Te tiedätte tämän ITCP-direktiivin, eh, eh, jota ei kuitenkaan ole hyvin pantu täytäntöön. Ja miksi näin sitten on? Tässä puhutaan parhaan mahdollisen tekniikan Eh, käyttämisestä, jotka pitäisi siis teollisuussektorilla ottaa käyttöön. Meidän täytyy eh, nyt tämän nykyisen direktiivin kanssa elää. Ja jousto, jota teollisuusyritykset eh, välttämättä tarvitsevat, niin on asia, että nykyistä direktiiviä hyödynnetään tähän tarkoitukseen. Eli teollisuus hyödyntää omia etujaan silmällä pitäen direktiivin määräyksiä. Siinä on monenlaisia poikkeussääntöjä. Ja laillisesti eh, voidaan näitä, näitä sitten siis hyödyntää. Me olemme aikaisemmin, aikaisemmin parlamentissa etsineet jotakin tapaa toimia ja sitä miettineet, kuinka parhaiten käytettävissä olevat tekniikat voitaisiin ottaa käyttöön. Sitten on tällainen eh, turvaverkosto, eli miniminormit, jotka me määrittelemme Brysselissä. Silloin eh, eh, ja jotka liittyvät siis näiden laitosten hyväksyntäprosessiin. Minä kiitän kaikkia kollegoja, jotka ovat minua tässä auttaneet ja meillä on nyt hyvin vankka kantaa parlamentissa. Ja neuvostonkin kanta on tullut, tullut tässä eh, selkeämmäksi. Ja jos neuvoston kantaa nyt tarkkaan katsotaan, niin si- eh, se ei itse asiassa ole ympäristöystävällinen, vaan se on luettelo monenlaisista eh, poikkeuksista. Ja nyt tilanne on sellainen, että parlamentin Ensimmäisen käsittelyn perusteella parlamentti ja neuvosto ovat täysin vastakkaisissa positioissa. Se, että ympäristölainsäädäntö otettaisiin tähän mukaan, niin se on jäänyt pois. Minä olen yleensä hyvin realistinen ihminen, eikä tässä ole mistään unelmasta kysymys, mutta olen ottanut oman sellaisen kannan, että turvaverkkoa ei enää ehdoteta. Meillä on minimistandardit ja tässä on ikään kuin käsitteitä muotoiltu ja minimistandardit täällä ovat mukana. Minä nyt haluaisin, että tälle näkemykselleni tulisi tukea. Me tarvitsemme minimiarvoja, kun mietimme sitä, kuinka parasta mahdollista tekniikkaa voidaan käyttää. Tässä on ajatuksia, jotka ovat Saksasta peräisin, joita pitäisi soveltaa koko Eurooppaan. Meidän pitäisi miettiä, miten kilpailu toimii. Meillähän ei ole samanlaisia kilpailuedellytyksiä kaikissa EU-maissa. Meillä on toisissa maissa tarkemmat säännöt teollisuuslaitoksille ja toisissa maissa sovelletaan laissez-faire-periaatetta. Minimistandardit olisivat sellainen väline, jolla, jonka avulla saadaan paras mahdollinen tekniikka käyttöön. Se, mitä ehdotan mietinnössäni, niin nämä, tämä paras mahdollinen tekniikka on sellainen asia, että komission pitäisi valmistella asiakirja, jossa olisi kaksi kriteeriä. Mitä parhaan äh, mahdollisen tekniikan täytöön, täytöönotto, miltä se näyttää eri sektoreilla, ja mit, toinen asia on ympäristövaikutusten määrä. Pitäisi mä, määritellä se tai päättää siitä, ovatko minimistandardit äh, tarvittavia näihin BAT-vertailuasiakirjat huomioon ottaen. Sektorikohtainen käsite näistä minimistandardeista pitäisi olla. No tällaisia muutoksia ensimmäisen käsittelyn jälkeen on tehty ja olen edelleen eh, vakuuttunut eh, siitä, että tämä on tie eteenpäin. Sitten, eh, sitten tässä, tässä on pari-kolme suurempaa asiaa, jotka mietinnössäni olen ottanut esiin, eikä, eikä minkäänlaisia pikkudetaljeja. Toinen suuri asia, josta pitäisi paljon keskustella, ovat nämä poikkeukset kappaleessa 15 ja sen luvussa 15 ja kappaleessa 4 on, on juuri sääntöjä siitä, miten parasta tekniikkaa käytetään tai ei käytetä. Ne edellytykset, jolloin, jolloin nyt parasta tekniikkaa voidaan välttää, niin näitä poikkeuksia pitäisi rajoittaa tarkemmin. Nyt olen hyvin kiinnostunut siitä, minkälaisia näkemyksiä teillä on. Ja paras mahdollinen te- käytettävissä oleva tekniikka, se ei ole mitään science fictionia eikä utopiaa. Ja jos se on käytettävissä olevaa tekniikkaa ja, ja kun tekniikka kerran on, niin ei ole mitään syytä jättää sitä käyttämättä. Minun mielestäni tässä on nyt kysymys siitä, että kun on paljon äh, poikkeuksia, niin niitä käytetään porsaan reikinä. Ja pitäisi olla hyvät perustelut ennen kuin niitä ryhdytään käyttämään. Kolmas suuri asia sitten on nämä polttolaitokset. Suuret polttolaitokset. Siis re, neuvosto on toiminut röyhkeästi. Meillä on raja-arvot, jotka on annettu polttolaitoksille, jotka, josta lähtee päästöjä. Tarvitsemme hyvää ympäristölainsäädäntöä, mutta luvussa kolme neuvosto on listannut hyvin pitkän luettelon poikkeuksia ja ne ovat juuri tapauksia, joissa näitä raja-arvoja ei tarvitse soveltaa. Se ei vie meitä eteenpäin. Ja jos tällä tavalla toimitaan, niin mitä lainsäädäntöä sitten tarvitaan, koska tässähän on sellainen tilanne, että maat saavat jatkaa omaa toimintaansa aivan kuten haluavat. Jäsenvaltioiden tuella meillä on sovittu hyvin kunnianhimoisista ilmanlaadun tavoitteista. 2020 mennessä me haluamme muuttaa päästöjä, erityisesti typen oksideja, rikkidioksidin määrää ilmassa – me emme pääse näihin ilmastotavoitteisiin tai päästötavoitteisiin, ellei teollisuuslaitosten kohdalla mitään tapahdu. Hyvin paljon liikenne vaikuttaa tietenkin näihin päästöihin, mutta meidän täytyy kustannustehokkaasti saada vähennyksiä syntymään. Meillä on hyvin suuret mahdollisuudet toimia teollisuussektorilla ja on erittäin tärkeää, että nyt päästään eteenpäin. Siksi olen tässä mietinnössäni ehdottanut hyvin radikaaleja toimenpiteitä. Minä olen tietenkin katson, mitä neuvosto on sanonut ja olen myös teollisuutta kuulun, kuullut. Kansalliset säädökset olen jättänyt pois, koska tässä on tarkoitus tehdä yhtenäistä eurooppalaista lainsäädäntöä. Traditional National Plans ovat, on asia, jossa todetaan, että nämä laitokset, jotka ovat saaneet käyttöluvan ennen vuotta 2002, niiden ei tarvitse 2020 eh, päästä näiden näiden päästöjen tasolle. Ja sitten täällä on myöskin toinen poikkeus, joka koskee käyttötunteja, jolloin myöskin poikkeuksia päästörajoista annettaisiin. Mielen, mielestäni tässä on nyt kohdeltu epätasa-arvoisesti jäsenvaltioita. Toiset pyrkivät hyvään tulokseen ja toiset, joilla on vanhoja laitoksia, niin eivät sitten tee mitään. Teollisuuspoliittinen argumentti on sellainen, että suur, siis suurin vastustus tiukempia vaatimuksia kohtaan tulee juuri niistä jäsenvaltioista, joilla ei ole kilpailukykyistä teollisuutta. On kiinnostavaa, että vankat teollisuusmaat, ja jotka ovat kilpailukykyisiä, niin ne ovat yleensä ne, jotka käyttävät parasta mahdollista tekniikkaa ja jotka muutenkin ovat pysyneet näissä päästörajoissa. Meillä pitäisi olla samanlaiset tavoitteet sillä tavalla, että ympäristötavoitteet ja teollisuuden sektorin tavoitteet olisivat yhtenemäiset, yhteneväiset parhaiten käytettävissä olevan tekniikan käyttäminen ja yhtenäiset standardit eh, Euroopalle. Kun kuuntelemme, mitä neuvosto sanoo, niin huomaamme, että liikkumavara on aika niukka. Mielestäni on ongelmallista jos, jos neuvoston puheenjohtaja pyrkii vaikuttamaan parlamenttiin ennen kuin mitään on kirjallisena olemassa, ja tämä ei ole sellainen lainsäädännön lähtökohta, joka meillä pitäisi olla. Ei ainakaan se ole se tehtävä, jonka kansalaiset ovat meille antaneet. Sanon aivan selvästi, että olen kompromissihalukas ja neuvotteluhalukas, mutta me voimme toimia uskottavasti toisessa käsittelyssä vain, jos me saamme neuvoston kantaa vastaan vahvan parlamentin kannan. Varjoesittelijät ja toiset poliittiset ryhmät toivon, että me kaikki teemme sellaista työtä, jota jo ensimmäisessä käsittelyssä teimme, eli löytäisimme monia kompromisseja, jotka ottavat erilaiset edut huomioon. Nämä kaikki tähtää siihen, että pääsemme vähän tiukemmin eteenpäin. Minimistandardit, polttolaitokset ja päästörajat. Nyt minua kiinnostaa kovasti mitä kollegat asiasta sanovat. Ja meillä on varmaankin mahdollisuus eh, sitten myös eh, näihin eh, kysymyksiin vastata. Dank Holger Kramer für diese Einführung. Kiitoksia edustaja Kramer tästä esittelystä. Hyvin tärkeä ympäristölainsäädäntöhanke on edessämme. Tämä direktiivi on vuodelta 1996 eli noin 15 vuotta sitten. Sen uudistaminen on nyt meneillään, koska komissio on sitä mieltä, että direktiiviä ei ole tyydyttävästi pantu täytäntöön jäsenvaltioissa. Ilman hyvä laatu on tärkeä tavoite. Se vaikuttaa monella tavalla ihmisten terveyteen, myöskin lapsiin ja äh, kaikenlaisiin sairauksien syntymiseen. Mehän olemme näitä asioita tässä valiokunnassa äh, hoitaneet ja olisi, tosi, on todellakin haitallista, jos teemme sellaista lainsäädäntöä, jota kukaan ei noudata. Tällainen tilanne nyt on. Nyt valiokunnan pitää päättää, mihin suuntaan lähdemme. Meillä on nyt kuultu esitys ja sitten me lähdemme keskustelemaan. EPPstä koordinaattori Elisabeth Gargardini. Sì, grazie. Grazie Presidente. Io ringrazio prima di tutto. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt ihan loista työtä. Vaikka minun on sanottavakin, että hän on esittänyt sellaisiakin kantoja, joita minä en tue. Mutta ihan yleisesti ottaen liikenteen osalta minulla on toisenlainen kanta. Mielestäni liikennevaliokunta on tässä suunnitellut tiukkoja päästöleikkauksia tuleville vuosikymmenille – Nämä ovat tärkeitä päätöksiä. Minä en ole myöskään samaa mieltä siitä, että yhteinen kanta on vain poikkeusluettelo. Poikkeusluettelo on sinänsä pitkä, koska neuvosto pyrkii oikeuttamaan sen, että poikkeuksia hyväksytään ja sallitaan edelleen. Meillä on ollut mahdollisuus keskustella tästä kolmen esittelijän kokouksessa, mutta meidän pitäisi pitää mielessä se, ettei käytetä näitä samoja argumentteja kuin ensimmäisessä käsittelyssä, koska ympäristö on muuttunut noin 50 prosenttia parlamentista myös vaihtui vaalien yhteydessä. Siksikin olot ovat uudet ja neuvoston kokoonpano on muuttunut ja yhteinen kanta hyväksyttiin ilman vasta ääniä. Vaikka neljä jäsenvaltiota aluksi esitti kieleisiä kantoja. Tämä liittyy siihen, että nyt tiedostetaan se, että olemme elämässä talouskriisin aikoja, talouskriisin, joka kestää kauemmin kuin mitä luulimme. Ja tämä pakottaa meidät nyt toimimaan varovasti, jopa hyvin varovasti. Halusin vain todeta, että neuvoston teksti mielestäni on hyvä lähtökohta lisäneuvotteluille. Voimme pyrkiä siis lopun toisessa käsittelyssä. Meidän pitäisi pitää tavoitteena sitä, että saadaan sopimus aikaan toisessa käsittelyssä. Ensin tästä eurooppalaisesta turvaverkosta, European Safety Network. Tämä on ajatus, jonka neuvosto hylkäsi, samoin muuten kuin komissio. Komissio ei pidä tätä lähestymistapaa mahdollisena käytännössä. Tähän on ihan konkreettiset syyt, perustelut. Komission mielestä henkilöstöä ei ole riittävästi tällaisen jättimäisen tehtävän hoitamiseen. Tai sellaisia toimielimiä, jotka voisivat tällaisia tutkimuksia toteuttaa, jotta todella jokaisen yksittäisen alan osalta lyötäisiin lukkoon tietyt päästöjen rajat. Saksa on tässä aina hyvin tehokas, tällainen verkosto on luotu, mutta sielläkin tulosten aikaansaamiseen kului kymmenen vuotta. Tämän tyyppisen lähestymistavan kautta konkreettisten tavoitteiden aikaansaaminen saattaisi vain hita, hidastua. Esittelijä Kramer sanoi myös, että komission tasolla ruultavasti tarvittaisiin vielä analyysejä, jotta voitaisiin perinpohjaisesti tarkastella tätä kysymystä. Siinähän on sinänsä ihan oikeassa, mutta tämä kaikki vain lykkäisi tavoitteiden aikaansaamista. Jos kaikki siis todella konkreettisesti toivovat näitä tuloksia, niin tämä on mielestäni tunnu nopeimmalta lähestymistavalta. Myös uusi versio eurooppalaisesta turvallisuusverkostosta, jota esittelijä Kramer tässä esittää, on sellainen, että sinne puhutaan vain tiettyjen alojen vähimmäisnormeista, joita komissio työstää ympäristövaikutusten arviointien seurauksena. Ja puhutaan siis päästöjen raja-arvoista. Mielestäni tuo on lähestymistapa, joka ei ole kovin tehokas tai nopea toimintatapa. Siksi en pidä sitä parhaana lähestymistapana. Tässä toisessakin versiossa on selkeitä puutteita mielestäni, koska näin saattaisi olla niin, että syrjitään tiettyjä aloja, joidenkin osalta sovitaan vähimmäisnormeista, joidenkin ei, ja saattaisi syntyä rika- tai väräistä kilpailua jäsenvaltioiden välillä. Mikä olisi komission toimivalta tässä, mikä parlamentin ja mihin aloihin nämä toimet kohdistuisivat. Lisäksi yritysten puolelta saattaisi syntyä väärinkäytöksiä, kun voisi olla niin, että yritykset eivät tietoisesti noudata direktiiviä puuttuisi asiaan vasta sitten, kun komissio puuttuu tiettyyn erityisalaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni esittääkseni kysymyksen, myös kun komission edustaja on läsnä. Mitkä alat tässä tulisivat komissiolla ensimmäisenä mieleen? Ja mielelläni haluaisin myöskin tietää, onko komissio muuttanut kantojaan siihen verrattuna, mitä hyvin ponnekkaasti esitettiin kantana ensimmäisessä käsittelyssä. Onko komissio tässä nyt päättäväisenä? Olettaako komissio, että tässä toisessa versiossa on sellaisia ratkaisumahdollisuuksia, jotka pitäisivät tätä tietä mahdollisena. Joka tapauksessa pitäisin kiireellisenä sitä, että nyt päästään konkreettisiin tavoitteisiin. Lopulta tässä erityisen merkittävä mielestäni on se, että kyse on hyvin pitkästä prosessista ennen vaikutusten aikaansaamista siis meillä oli jo varaumamme alkuperäisen direktiivin osalta. Silloin yritettiin kulkea vähän tähän suuntaan, mutta ehkä johonkin tavoitteisiin on jo päästy. Voin todeta tästä, että Euroopassa 27 jäsenvaltion EU:ssa on jo päästy joihinkin tavoitteisiin, joten jotain tuloksia on jo saatu aikaiseksi. Ja se on myös tunnustettava. Haluaisin vielä painottaa sitä, että tämä syvä talouden kriisi, jossa olemme, vaatii meiltä varovaista lähestymistapaa. Me emme voi palata jäsenvaltioihimme sanomaan, että nämä päätökset johtavat yritysten sulkemiseen ja työpaikkojen menetykseen. Näin olenkin saanut puheenvuoroni loppuun. Minun täytyy tätä aikaa vähän rajata, koska muuten aika loppuu aivan kokonaan. <laughs> Tell me. no niin, että sanonut montako minuuttia puheaikaa aluksi. Ihan lyhyesti, ilman enempiä yksityiskohtia haluaisin painottaa sitä, että joustavuus on minulle tärkeää. Esittelijäkin tunnustaa sen, että joustoa tarvitaan. Myös verrattuna nykydirektiiviin. Mutta sitä pitäisi tasoittaa poikkeuksien perustelemisella, maksujen perustelemisella. Minä aion tehdä tarkistuksenkin, jonka mukaan jäsenvaltioiden on voitava tai on kerrattava poikkeudet ja perustelut. Ja nämä ylimeno Time management. We have 20... Niin, Meillä on nyt täällä 20 puhujaa, komissio ja esittelijä, ja nyt minä ehdotan, että koordinaattorit puhuvat neljä minuuttia ja muut sitten vähemmän. Muuten kaksi minuuttia. Arvo Westlund, ja kello käy. Asa. Mm. Tack så mycket, herr ordförande, och tack så mycket, Holger Kramer, för en Kiitos Puheenjohtaja, kiitos Holger Kramer hyvästä mietinnöstä. Arvostan sitä, että pyrit pysymään lähellä parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa, koska tämä on hyvin arvioitu ehdotus, jossa on hyvin kustannustehokkaat kunnianhimoiset tavoitteet. Minulla ei ollut mahdollisuutta ryhmässä keskustella pitempään, mutta voin ainakin kertoa, mitä minä ryhmälleni suosittelisin. Sen lisäksi mitä monet ovat puhuneet täytäntöönpanon puitteista ja siitä, mitä vaikutuksia tällä on ympäristöön ja ihmisten terveyteen, niin voitaisiin kai lisätä, että nykyaikoina nämä kysymykset ovat tärkeitä niiden yritysten silmissä, jotka luottavat siihen, että EU vähitellen tiukentaa ympäristön normejaan niin, että – saa toimitettua uutta vihreää teknologiaa, tätä kautta parannettua kilpailukykyä Euroopassa. Tämähän on työpaikkojen osaltakin hyvä asia, että saadaan selkeät pelisäännöt ja tuetaan yrityksiä näin investointeihin. Olen samaa mieltä siitä, että pitää esittää selkeämmin siitä, miten käytetään parasta mahdollisesta teknologiaa niin, että saadaan tiukemmat kriteerit sille, mitä poikkeuksia voidaan esittää, jos ei käytetä parasta mahdollista teknologiaa. Tässä on muutama varauma minulla. 15.4c-kohta esimerkiksi, jossa puhutaan siitä, että tulisi arvioida kustannuksia ja ympäristöetuja. Näin tehdään Sevillen prosessissa, jolloin sovitaan parhaista mahdollisista teknologioista. Ja silloin on mielestäni turha arvioida samaa. Toisen kerran tässä tulee liikaa päällekkäisyyttä. Lisäksi pitäisi ajatella, että olemassa olevilla laitoksilla pitäisi olla mahdollisuus poikkeuksiin, kun puhutaan parasta mahdollisista teknologista. Suuret polttolaitokset vastaavat 90 prosenttisista rikki- ja typpidioksidipäästöistä, ja siksi tässä puhutaan pitkälle menevistä poikkeuksista, jotka johtavat suurempiin päästöihin. Brittihallituksen toimesta on tutkittu sitä, että jos käytetään kansallisia päästöjen leikkausohjelmia, niin rikin osalta päästöt kasvavat esimerkiksi 2 prosenttia. Siksi olen iloinen siitä, että esittelijä haluaa poistaa poikkeudet polttolaitosten osalta. Olen iloinen siitä, että myöskin – estetään kaupankäynti joidenkin päästöjen osalta, mutta se, että jätetään 20 ja 50 megawattitunnin laitokset ulkopuolelle, minun mielestäni on hyviä syitä sisällyttää nämä niin kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa tehtiin. Tämä johtaisi pienempiin päästöihin, tasa-arvoisempaan kilpailuun ja paremmin siihen, että hiilidioksidipäästökaupan sääntöjä noudatettaisiin. Mielestäni on tärkeää muistaa se, että kaikki maksaa jotain. Muutoksen tekemättömyyskin maksaa, mutta maksajaksi päätyy joku muu taho. Tässä mielessä veronmaksajat joutuvat maksamaan lisää kustannuksia siitä, että joudumme hoitamaan muuden esimerkiksi järvien veden laadun tai terveydenhoitokustannuksia, kun nuoret tai vanhat sairastuvat tai jopa kuolevat sen takia, että ilmanlaatu on niin huono. Siis kysymään siitä, minkälaisia kustannuksia ja kuka maksaa. Se, että ei käytetä ympäristöystävällistä teknologiaa, tarkoittaa sitä, että kansalaiset saattavat kärsiä yrittää keskeyttää, mutta puhuja jatkaa. Toivon, että parlamentissa voimme sopia tiukasta kannasta. Puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vähän puhua tästä puheajan rajoittamisesta. Ainakin viimeisessä kolmessa keskustelussa on niin, että kun päästään sosiaalidemokraattiseen ryhmään, saamme merkittävästi vähemmän puheaikaa kuin muut, ja tätä me emme voi hyväksyä. Kiitos. Das werden wir ausgleichen. Ich habe am Anfang nicht... Tasoittelemme toki. En aluksi ajatellut, että ensimmäinen puheenvuoro olisi niin pitkä, mutta eiköhän tämä tasoitu. I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä. Tämä on erittäin mittava asiakirja ja on hyvä, että lopultakin pääsemme toiseen käsittelyyn sen alkuun, jo oli aikakin. Minä pyrin puhumaan neljä, neljä minuutin jos sitten voitte rentoutua puheenjohtaja. Itse haluaisin korostaa sitä, että jos me tarkastelemme tämänhetkistä tilannetta Euroopassa, niin täytäntöönpanossa on suuria eroja kaikkialla Euroopassa, jos vaikkapa verrataan tilannetta Hollannissa, Saksassa tai Britanniassa, niin suuria eroja todellakin on installaatioidenkin välillä. Tähän ei ole kuitenkaan mitään syytä, koska teknologia on samanlaista. Jos puhutaan sisämarkkinoista, joka on aina tärkeää kaikille poliittisille ryhmille, niin ehkäpä nimenomaan sisämarkkinoiden tähden ja niiden hyvän toiminnan tähden tulisi saada aikaan tasainen pelikenttä, oikea, oikeudenmukaisempi sellainen. Menneisyys on osoittanut, että tätä direktiiviä täytyy uudelleen laatia, jotta saadaan aikaan tasaisempi pelikenttä ja kaikki eurooppalaiset installaatiot olisivat samanlaisempia. Siksi on tärkeää, että tämä uud- tässä uudelleen laadinnassa poikkeusvaihtoehdot, niiden lukumäärä on minimissä, jotta markkinat voivat toimia hyvin ja jotta päästään eroon epäreiluista ero, eroavaisuuksista. Myös yritykset pyytävät tiukempaa sääntelyä, joten myös yritykset peräänkuuluttavat tätä uudelleenlaadintaa. Tätä on syytä korostaa. Ja toki meidän täytyy myös puhua kustannuksista. Jos tätä uutta teknologiaa toteutetaan, niin siitä aiheutuu kustannuksia. Mutta se luo myös mahdollisuuksia, innovaatio, tutkimus ja kehitysmahdollisuuksia nimenomaan tiukempien sääntöjen tähden. Ja myös työpaikkoja syntyy varmasti tällä alalla. Ja tärkeää on myös se, että jos katsotaan komission vaikutusarviota, Komissiohan tarkastelee nimenomaan kustannussääntöjä, eh, jotka liittyvät terveydenhuoltoon. On arvioitu, että ehkäpä noin 56 miljardia eh, euroa vuosittain säästetään vuoteen 2020 mennessä. Ja 20 prosenttia eh, korkeammat ovat terveyteen liittyvät hyödyt kuin direktiivin neuvot- noudattamiseen liittyvät kustannukset. Joten siksipä me tuemme esittelijää, ja hän sen tietääkin, tuemme sitä, että poikkeuksien lukumäärä on minimissään, ja tarvitaan myös kansallisia suunnitelmia suuria polttolaitoksia siis tämä kansalliset suunnitelmat suuria polttolaitoksia koskien, ne poistettaisiin direktiivistä. Mutta tekstiä tulee vielä vahvistaa, jos erityisesti kun puhutaan poikkeus ehdoista. Me haluamme poikkeukset pois olemassa olevien installaatioiden osalta. Niille tulee myös asettaa aikarajat ja, ja ainoastaan silloin, kun ympäristökustannusten ja ympäristöetujen osalta ei ole syytä poikkeuksiin. Tai on syytä poikkeuksiin, silloin voimme ainoastaan ne hyväksyä. Haluaisimme siis vahvistaa tekstiä tältä osin, koska tämähän antaa hyviä mahdollisuuksia ja saa aikaan myös terveyden, terveyshyötyjä. Neljä minuuttia. Yeah, yeah. Aivan tarkkaan, todella. Martin Kalanan. Thank you, <clears throat> Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Holgeria hänen tekemästään työstä ja kiittäisin häntä niin ikään hyvästä yhteistyöstä, jota hän on tehnyt varjoesittelijän kanssa. Hän on aina ollut avulias ja yhteistyöhaluinen. Mitä tulee mietinnön sisältöön? Ensinnäkin, tässä on useita hyviä elementtejä. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan johdanto kappaleista näistä typen oksidien vaiht- kauppakysymyksestä. Mielestäni tämä ei ole hyvä vaihtoehto. Myös tarkistus 14 on mielestäni hyvä. Se liittyy näihin BAT-vertailuasiakirjoihin, niiden julkaisemiseen. Ja olen myös hänen mielestään, hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että kaikki täytyy julkaista kaikilla kielillä. Yllättävää ei varmaan ole se, että en ole samaa mieltä tarkistuksen 16 enkä 17 kanssa. Niissähän puhutaan eurooppalaisesta turvaverkosta. Tapa, jolla hän ehdottaa tätä turvaverkkoa, ei minua miellytä. Mielestäni unionin laajuiset säännöt tulisi, niitä ei tulisi päättää komitologiamenettelyn avulla. Minulla on myös tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät tarkistukseen, jossa muutetaan poikkeusdirektiivi, poikkeus kriteereistä. Mielestäni tämä, on, tämä ei ole kovinkaan helppo tapa, jota hän ehdottaa. Ja erityisesti minua huolettaa se, että hän haluaa poistaa siirtymäkauden kansalliset suunnitelmat. Ymmärrän kyllä hänen perusteensa tavallaan, mutta mielestäni hän on väärässä. Tämä johtaisi siihen, että jäsenvaltiot ottaisivat, käyttään, ottaisivat käyttöön hätä toimia, jotka saattaisivat johtaa jopa siihen, että rakennettaisiin kaasulaitoksia, jotka johtaisivat vain suurempaan hiilidioksidipäästön. Joten mielestäni pitäisi pikemminkin rohkaista matalahiihli-laitoksia. Sitten 38 tarkistus, joka liittyy sekin poikkeuksiin, raja, rajoitettuihin poikkeuksiin minä kehottaisin häntä pohtimaan uudemman kerran tätä tarkistusta. Ja lopuksi ehdottaisin, että otettaisiin uudestaan muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät, joita, parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyi ja jotka kuitenkin poistettiin tekstistä neuvostossa, joten nämä tarkistukset haluaisin ottaa uudestaan käsittelyyn. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you Uh, Ferreira. Serei muito breve. Uh, Aivan riippumatta siitä, että olemme joistain pikkuasioista eri mieltä, niin haluaisin sanoa, että me periaatteessa pitkälti tuemme esittelijää ensimmäisen käsittelyn pohjalta. Kun puhutaan suurten laitosten, suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta erityisesti. Yksi kysymys on sellainen, jossa olemme vähän eri mieltä, kun tässä asiakirjassa puhutaan – markkinoiden välineistä, esimerkiksi päästökauppa mahdollisuuksista, joita me emme sinne halua. NOx-päästöjen osalta esimerkiksi meidän pitäisi mielestäni paljon tiukemmin toimia siten, että kasvihuonekaasujen osalta selkeästi päätetään rajoista. Ei niin, että käytetään markkinoiden välineitä, joilla on omat rajalliset vaikutuksensa. Jos ajatellaan vaikka, miten päästökauppa on toiminut tähän mennessä, meidän pitäisi ennemmin pyrkiä rajoittamaan kasvihuonekaasuja eikä pyrkiä laajentamaan päästökauppajärjestelmää Euroopassa. Me pidämme siis myönteisenä sitä, että tässä on tehty jo poikkeuksia. Kohta viisi, joustavuus. Ymmärrän täysin, että on särkeä, että saadaan selkeät säännöt poikkeuksille. Toisaalta meidän on otettava huomioon se, että kriteerit eivät ole, saa olla niin tiukkoja, että joustavuus periaatteessa on näin mahdotonta. Siksi, että nämä tilanteet vaihtelevat pitkälti maasta toiseen, eli eri jäsenvaltioiden erot, maantieteelliset erot esimerkiksi, ja ympäristötekniset kysymykset on tunnustettava, kun katsotaan eri alueita. Joustavuudesta pidetään kiinni vaikka varmasti tässäkin on sellaisia kohtia, joihin tullaan esittämään tarkistuksia. Me pidämme myöskin hyvänä sitä, että mahdollisimman laajasti kuullaan muita tahoja päätöksentekoprosessin aikana, mutta meillä on lisä varaumia, kun puhutaan konkreettisista poikkeussäännöistä. Me emme halua siis yleistä poikkeusta. Me uskomme, että me teemme tähänkin kohtaan tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. No, Siellä paikalle, joten tässä olivat koordinaattoreiden puheenvuorot. Sitten muut puhujat. Noin kaksi minuuttia. Karl-Heinz Florence ensin. Kiitos paljon. Jos lukee tätä komission asiakirjaa, ja sitten lukea, mitä neuvosto sen pohjalta teki, niin, niin tämä on mielenkiintoinen prosessi. Nyt vähitellen, kun olen täällä tarkkaan kuunnellut, niin minä erityisesti katson tässä komission suuntaan, joka on nähnyt vuosikausia sen, että jäsenvaltiot toimivat niin, että jossain 10 kiloa 0,1 jossain ja näissä laitoksissa tilanne ei ole kovinkaan toisenlainen. Jos tämä nyt on jo mennyt näin mönkään eikä komissio ole valvontatehtävänsä toteuttanut, niin olen kyllä hyvin yllättynyt siitä, että komissio nyt on tehnyt niin vähän eurooppalaisen ehdotuksen. Teollisuus elää Euroopan sisämarkkinoilla, maailman suurimmilla sisämarkkinoilla. Tuotteiden myynnin yhteydessä käytetään kaikki sisämarkkinoiden hyödyt hyväkseen, mutta sisämarkkinoihin kuuluu myös ympäristömääräykset. Ei silloin pidä ihan huippuna välttämättä, ei ole pakko olla aina, mutta kuitenkin hyvää keskitasoa lainsäädännön pitäisi olla. Tämä on todella nyt kritiikkiä, jonka toivon, että kritiikki menee komission jäsenen suuntaan myös. Komission jäsen esiintyi täällä erittäin hyvässä valossa. Toivoisin, että hän vetää tämän ehdotuksen nyt pois ja tekee uuden eurooppalaisen. Tässähän palataan kivikautisiin asioihin. Tässä on aivan valtavat eroavaisuudet. Eihän kukaan voi lähteä sopimaan ja kertomaan kotona, että millä tasolla tällä oikein keskustellaan toivoisin, että komission ja neuvostohan nyt kokoontuu tällaisen rotarin tapaisessa salaseurassa, mutta toivoisin, että komission suurtaan voidaan viedä tämä viesti. Onnittelen Krameria, joka on tehnyt parhaansa tällaisen työn pohjalta. Kiitos. Minun olisi pitänyt sanoa aikaa sitten, että puhujalista nyt suljetaan. Teenkin sen nyt, koska meillä on vielä monia puheenvuoroja. Edustaja Uski. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, také poděkovat eh, Helmutu Kramerovi za, za eh, výbornou zprávu. Kiitos. Minä haluaisin kiittää Helmut Krameria aivan loistavasta mietinnöstä. Sallikaa minun sanoa, että minä olen asunut 30 vuotta kaupungissa, jossa lapset niin ovat myöskin kasvaneet harvinainen Euroopassa. Siellä on neljä lämpö voimalla hyvin lähellä. Ja yksi syystä siihen, että lähdin politiikkaan 20 vuotta sitten, oli juuri ilman laadun parantamistoiveeni. Siksi olen samaa mieltä siitä, että tämä on meille tärkeä tehtävä. Meidän on huolehdittava siitä, että saadaan kansalaisille puhdasta ilmaa. Meilläkin on onnistunut se, että on esimerkiksi leikattu NOx-päästöjä 50 prosenttisesti. Meillä on kaikilla sama teknologia käytössä, se on ihan totta, mutta meillä ei kaikilla ole kaik- kaikki samoja resursseja käytössä. Tsekin tasavalta on riippuvainen hiilivoimaloista ja me tarvitsemme aikaa päätösten tekemisen. Siirrytäänkö kaasuvoimaloiden varaan, luotammeko Venäjän energiansaannin turvaamiseksi, keskitymmekö ydinvoimaan vai huolehdimmeko yksinkertaisesti siitä, että meidän hiilivoimaloistamme tulee puhtaampia. Siksi minä toivon, että kansallisista suunnitelmista voidaan pitää kiinni. Toivon, että niistä vielä avoimesti julkisuudessa keskustellaan – ja että suuri yleisö voi osallistua näihin keskusteluihin. Jos puhutaan kansalaisten kanssa ja kysytään, toivotaanko puhtaampaa ilmanlaatua vai huonompaa, ja halutaan pitää teollisuuslaitoksista, niin kyllä usein päätökset tehdään valitettavasti taloudellisista syistä vähän huonomman ilman puolesta. Minulla on juuri esitetty investointisuunnitelmia, jotka kulkevat vähän enempi tuonne taaksepäin. Richard Seber. Kiitos puheenjohtaja. Kramer tekee tässä ihan loista työtä. Onnittelisin häntä vetoomus komission suuntaan. Karl-Heinz Florensan esitti hyvin selkokielisen kantansa. Kyllä todella komission tehtävä on nyt huolehtia sitä, että määritellään eurooppalaiset standardit erityisesti ajatellen sitä, että tuettaisiin parlamentinkin ponnisteluita niin, että päästäisiin jotenkin samantyyppisiin standardeihin päästöjen osalta Euroopassa. Sopimusten kannaltahan tilanne on niin, että komissiolla todella on oma velvollisuutensa. On ikävää, että jäsenvaltioista ei löydy enempää valmiuksia. Tässä vaan lisää reikiä emmentaalijuustoon jatkuvasti. Kyllähän näiden laitosten päästöjen leikkaaminen on tärkeää, että saataisiin jotenkin vertailtavissa olevia standardeja kaikille Euroopan kansalaisille. Ei voida selittää sitä, että lähellä rajaa elävillä on paljon heikommat mahdollisuudet suojella terveyttään kuin toisella puolella. Siksi haluaisin erityisesti tukea hänen ponnisteluita – siinä, että pelastetaan mahdollisimman paljon ensimmäisestä käsittelystä. Tämä on varmasti ihan järkevää eurooppalaista politiikkaa. Yhteinen kanta sisältää kai muutaman myönteisen seikan, kun puhutaan esimerkiksi yhtenäisistä ympäristöstandardeista, mutta kuten sanoin, nämä 15.4 poikkeusasiat pitäisi määritellä paremmin. Pitäisi sanoa Onko poikkeuksia, miksi ja missä aikataulussa? Ja nämä asiat on selkeästi esitettävä paperilla, jotta saadaan suunnitelma myöskin siitä, miten poikkeusoloista päästään pois. Ei pitäisi ajatella, että huonot ympäristöstandardit johtavat parempaan kilpailukykyyn. Tämähän olisi sama kuin, että jäähdytettäisiin huone niin, että avataan jääkaapin ovi. Ei se toimi. Kiitos. Dankeschön, Corinne Lepage. Kiitos eh, Corinne Lepas. Aivan nopeasti haluaisin teitä kiittää, teitä esittelijä, joka on tarttunut tähän asian. Nämä laajat eh, poikkeukset eh, ovat sellaisia, että ne vääristävät kilpailua. Haitalliset päästöt eivät myöskään ole Euroopan unionin ajatusten mukaisia. Olisi kiinnostavaa, jos pääsisimme vähän pitemmälle tässä hankkeessa. Pitäisi katsoa näitä poikkeuksia sillä tavalla, että niiden pitäisi eh, niiden kohdalla pitäisi todistaa, mikä niiden todellinen vaikutus on ja jos ne ovat perusteltuja paikallisiin edellytyksiin. Ei pitäisi, pitäisi ajatella ympäristö- ja paikka- ja sosiaalisia oloja silloin, kun lupia myönnetään. Silloin, kun näitä... Sitten toinen eh, poikkeusasia, joka liittyy näihin polttoaineisiin. Pitäisi suojella maaperää paremmin. Me emme ole paljon eh, valitettavasti ministerineuvostossa edistyneet tässä maaperädirektiivin asiassa. Kramer ehdottaa tiettyjä toimenpiteitä tulevaisuutta valten. Ja jos, jos on nyt niin, että hallituksen eh, mukaan maaperä, maaperä eh, tulee saastuneeksi, niin eh, ehdotuksen mukaan yrittäjän ei tarvitsisi sille mitään tehdä. Merci beaucoup, Boguslav Sonik. Kiitoksia tästä. Seuraava. Ranki Guardini, joka zwróciła uwagę. Niin, minä tuen tätä tekstiä ja tämä on nyt keskustelussa käynyt ilmi. Mehän olemme nyt tässä talouskriisissä. Meidän täytyy tukea sitä kompromissia, mikä neuvoston kanssa syntyy. Pari artiklaa polttolaitosjärjestelmiin liittyy sellaisia analyysejä, ja kun eh, analysoidaan näitä päästöjä, niin joskus eh, kes- tulos voi olla itseänsä vastaan toimiva lopputulos, joka ei vastaa tavoitteitamme. Energiasektorilla on omaa turvallisuuspolitiikkaansa ja energiateollisuus Euroopassa perustuu hiileen. Uusi eh, direktiivi vaarantaisi energiasektorin monessa maassa ja siksi on tärkeää, että nämä kansalliset siirtymäsuunnitelmat eh, eh, pysyvät voimassa. Jos me elämme myrkyllisessä maassa, niin maille pitäisi antaa aikaa toimia toisin. Ympäristötavoitteisiin ei päästä vain tiukoilla normeilla, vaan riittävillä siirtymäkauden aikatauluilla. ja tällaiset suunnitelmat voisivat olla pehmeä siirtymä eteenpäin. Kiitoksia. Tietenkin uusilla jäsenmailla on eri, tilanteensa, se näkyy täällä monella tapaa, eh, mutta eh, vuonna 96 tämä direktiivi on annettu ja taloustilanteet muuttuvat monen kertaan. Ja ainahan talouskriisiä voidaan käyttää argumenttina silloin, kun jotakin tapahtuu. Mutta kaikki täytyy nähdä suhteellisesti. Mehän voimme antaa kuoliniskun näillä argumenteilla monelle hankkeelle, jotka ovat meneillään. Thank you, thank you chair. Kiitoksia puheenjohtaja. E, Siksi aivan ad hoc minä olen sitä mieltä, että minun argumentteeni ei pitäisi kyseenalaistaa kuitenkaan. Minä vain sanoin, että me tarvitsemme siirtymäkauden suunnitelmia ja sillä tavalla me voimme päästä eh, uskottavaan investointisuunnitelmaan ja sillä tavalla sitten että eh, pääsemme tavoitteeseen. En ole teollisuuden lobbari. Kiitoksia. Ja sitten Chris Davis. I agree with Martin Callan. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Martin Callahanin kanssa siitä, että esittelijä on ollut avulias ja yhteistyöhaluinen. Ei täällä kuitenkaan vielä Eh, unelmoida. Minä olen yrittänyt saada häntä unelmoimaan, mutta olen epäonnistunut. Pari seikkaa, jotka liittyvät Britannian tilanteeseen. Ensinnäkin kysymys siitä, että sallitaanko voimalaitosten toimia vielä senkin jälkeen, kun eh, polttolaitosdirektiivin vaatimukset ovat astuneet voimaan, niin täällä ihan oikein eh, osoitettiin sormella Britanniaa on sanottu, että ei ole investoitu riittävästi voimaloiden siivoamiseen. Miksi pyytää poikkeuksia. No, mutta tilanne on se, mikä se on, ja kyllä meidän täytyy pohtia myös sitä, miten voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Onko ehkä parempi, että nämä voimalaitokset saavat kuitenkin toimia vielä muutaman tunnin sen li- äh, asemesta, että ne korvattaisiin välittömästi uudella teknologialla, joka ei kuitenkaan pidä sisällään hiilen talteenotto- ja varastointiteknologiaa haluaisin kuulla, onko hänellä ajatuksia esittää sen suhteen, mitkä, onko olemassa hyviä syitä hänen ehdotukseensa. No, mitä sitten tulee tähän toiseen hiilidioksidin päästöjen vähentämismenettelyyn. Kyllä, minä tiedän, että kyseessä on instrumentti, jota jäsenvaltiot haluavat kenties käyttää, mutta päästökauppalainsäädäntö on, siten kun sitä on uudelleen luotu tässä lainsäädännössä, ei salli hiilidioksidirajoja niille instituutioille, installaatioille, jotka tulevat katetuiksi päästökauppadirektiivin tai sääntöjen kautta. Eli me tarvitsemme jonkin verran joustavuutta tässä kohtaa ja toivoisin, että te tukisitte meitä tässä. Thank you. Krista Klaas. Krista Klaas. Dankeschön. Danke auch an Kiitos, kiitos Holger Kramerille hyvästä valmistelevasta työstä. Siirrymme toiselle kierrokselle. Kuten aluksi sanottiin, suuret aiheet ovat suuret teollisuuslaitokset tässä. Siksi meidän on tärkeää puuttua tähän, kun suuri osa päästöistä sieltä tulee. Kiittäisin myöskin siitä, että hän on ajatellut myöskin pieniä. Ajattelen pienempiä päästön aiheuttavia tässä. Tässä ajattelen sitä, mitä vuosittaisia esityksiä tehdään maatalouden osalta. Tiedämme kaikki, että nitraattidirektiivi säätelee joitain asioita, jotka liittyvät maatalouden päästöihin. Siksi me emme tarvitse tässä päällekkäistä säätelyä toiseen kertaan. Siksi sitä pitäisi pitää kiinni. Tässä toisessa, tässä yhteydessä en näe sitä, että jälleen kanat erotellaan muniviin kanoihin ja niin edelleen. Miksi tässä ei toimita nyt johdonmukaisesti? Haluaisin vielä viitata toiseenkin ongelman. Kyse on raja-arvoista liitteessä viisi. Tiedän, että meidän ei ole varsinaisesti tarkoitus puhuta liitteisiin, mutta tässäkin pienessä kohdin on ristiriitaisia asioita. Kaasuturbiinit esimerkkinä. Aina maakaasua ei voida käyttää yksinomaan, vaan joskus pitää käyttää myöskin nestemäistä polttoainetta. Poikkeustapauksista aina ei ole riittävästi tarjolla ja viime vuonnahan kohtasimme tämän ongelman maakaasun toimittamisen Venäjältä Tätä ei kuitenkaan oteta tässä huomioon, kun liitteessä 5 puhutaan 50 milli, 90 milligramman rajoista ja ainoastaan ammoniakin ja veden kautta tähän voidaan päästä. Jos näin teemme, niin käytämme enemmän resursseja kuin mitä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia. Eli tässä pitäisi ajatella sitä, mikä saisi tehokkaampaa toimintatapaa, ettei niin näiden pienten, mutta tärkeiden kysymysten kautta viedä näitä aivan loputtomasti liian pitkälle. Kiitos ja sitten seuraava puhuja. Uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen esittelijän tekemään työhön. Ymmärrän, kuinka hankalan tehtävän hän on ottanut harteilleen. Ja arvostan myös neuvottelustrategiaa, eli että palattaisiin ensimmäisen käsittelyn kantoihin – Kuitenkin ongelmiakin vielä on. Niitä ovat jäsenvaltiot tähdenneet, tähdentäneet ja meidän tulisi syvällisemmin niihin puuttua. Yksi esimerkki, joka on minun maalleni tärkeä. Meillä on neljä tai viisi voimalaitosta, ligniittilaitosta, jotka on tarkoitus ottaa pois käytöstä vuoteen 2020 mennessä. Jos se tapa, jolla me etenemme, onnistuu, meidän täytyy puolitoista miljardia euroa käyttää näiden laitosten poistamiseen vuoteen 2020 mennessä. Tämä on resurssien ja rahan haaskausta, joten meidän täytyy pyrkiä löytämään keinoja, joiden myötä ei saada tarpeettomia poikkeuksia. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todellisia perusteltujakin ongelmia on. Tämä pätee esimerkiksi pieniin, mai, pieniin saarivaltioihin, joilla on aivan erilaisia voi, voimalaitostarpeita kuin muualla, jotka eivät ole liitettyinä muihin verkkoihin. Muun muassa Kreikka on tällainen maa. Joten arvostan kyllä sitä työtä, jota täällä on tehty, mutta meidän täytyy tarkastella siirtymävaiheita yksityiskohtaisemmin niin, että emme joudu haaskaamaan rahaa emmekä resursseja tämän lainsäädännön tähden. Thank you. Michel Rivasi. Kiitos. Michel Rimas. Näin. Then, uh... Ei, anteeksi. Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijä omissa nimissäni. Minä en puhu nyt koordinaattorina. Ja mehän olemme, meillä ei ole minkäänlaisia vankkoja kantoja vielä EPPssä, ehkä ei muissakaan. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin se, mitä Kramer sanoi ilman laadusta, on tärkeä asia. Meillä on voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kaikki jäsenvaltiot ovat päättäneet samoin kuin parlamentti, että pyrimme tiettyihin ilmastotavoitteisiin. Meillä on vielä mahdollisuus vähentää päästöjä ja kuten Kramerkin sanoi, meillä on monia mahdollisuuksia, kun ajattelemme, minkälaisia varusteita autoihin e, voidaan panna ja rikkipäästöjen alentamisessa. Jos me kieltäisimme liikenteen, jos, jos me ryhtyisimme liikennettä ohjaamaan ohi asuinalueiden, e, sehän ei mene niin. Meidän täytyy myös puuttua teollisuuteen. Ja jokaisen paikallisyhteisön pitää kiinni omista tavoitteistaan. Ja jos, jos me päättäisimme tällaisia hulluja päätöksiä, niin, niin eihän se menisi läpi aluetasolla. Sitten talouskriisiä pitää kans myös tarkastella, jos me haluamme tätä 2020-strategiaa pitää voimassa, niin meidän, pitää, meidän täytyy investoida kestävään tekniikkaan. Sehän on vastaus talouskriisiin. Espanja pitää puheenjohtajavaltiona, sen pitää myöskin liikahtaa. Ja kun me nyt menemme toiseen käsittelyyn, niin meillä on aivan normaali, eh, normaali eh, työtapa. Ja tässä nyt voida ilman muuta sovittelua pitää itsestäänselvyytenä. Espanja tehköön työnsä. Kiitoksia. Satu Hassi. A very quick point. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin nopeasti vain. Erityisesti EPP-kollegoille tämän osoitan. Hehän sanovat, että meidän tulee olla varovaisempia – taloustilanteen vuoksi ja muistakin syistä. Muistuttaisin teitä siitä, että edellisen parlamentin aikana, kun neuvottelimme ilmanlaatulainsäädännöstä, niin erityisesti EPPn kollegat sanovat, että jotta saataisiin tiukempia ilmanlaatukriteerejä, tarvitaan lähdelainsäädäntöä. Eli lainsäädäntöä niitä tahoja silmällä pitää, jotka tuo, tuottavat saasteita. No meillä on jo yksi laki, joka liittyy näihin lähteisiin, joten minusta olisi mukavaa, jos ne kollegat, jotka aikoinaan vaativat ilmanlaatulainsäädäntöä, joka liittyy näihin lähteisiin, olisivat nyt johdonmukaisia, kun meillä on jo IPPC-lainsäädännön osalta tärkeää lähdelainsäädäntöä. Ja Chris Davis otti esiin hiilidioksidikriteerit. Olen pannut merkille, että äh, Chris Davisilla on sama WWF-briefaus kuin minullakin tässä pöydälläni on. Tukisin sitä, että pyrkisimme käyttämään tätä lainsäädäntöä myös siten, että tekisi, vaikeuttaisimme uusiin, uusiin hiilivoimaloihin investointeja. Kiitos ja Anja Weisgerbe. Beim Berichterstatter bedanken und... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää onnitella tästä luonnoksesta. Emme saa unohtaa, mistä nyt on kyse, kun puhutaan uudelleen laadinnasta. Yhtenäiset ympäristönormit, parempi ympäristön ja terveyden suojelu ja samanlaiset kilpailuolot Euroopassa. Tähän tulisi päästä sitä kautta, että käytetään vielä enemmän parhaita mahdollisia tekniikkaa avuksi. Ja että puututaan siis juuri niin lähteisiin, joista tulee eniten teollisuuden päästöjä. Tällä hetkellä on niin, että komissio vuonna 2009 lähti rikkomusmenettelyihin yhdeksän jäsenvaltiota kohtaan direktiivin pohjalta, joka oli voimassa ympäristövirasto Kööpenhaminassa sanoi, että jäsenvaltioita vain kolme jotka todella toteuttavat riittävästi parhaan mahdollisen tekniikan käyttöä. Ja yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun edellisen direktiivin voimaan astuminen kulun on 1500 laitosta, jossa ei ole uutta hyväksyntää tuoreen direktiivin mukaan. Tämä osoittaa, että todella toiminnan tarvetta on. Tähän tyyliin ei voida jatkaa riippumatta siitä, mitä ajatellaan päästörajoista Euroopassa, niin meillä ei ole yhtenäistä kilpailua nyt eikä yhtenäistä terveydensuojelua. Minä olen ollut ilmanlaatudirektiivin osalta varjoesittelijä. Silloin vaadimme, kehotimme komissiota puuttumaan juuri lähteisiin. Minä tuen näitä minimivaatimuksia, joita Euroopan parlamentti ajoi ensimmäisessä käsittelyssä esittelijä esittää tätä vielä kuusi sekuntia vielä maaperän suojelemisesta. Minä toivon, että voimme löytää lopulta ratkaisun, jotta päästäisiin enemmän säännönmukaiseen tilanteeseen eikä poikkeuksiin. Minä suhtaudun hyvin skeptisesti, kun puhutaan tästä maaperän suojelemisesta, enkä halua tästä mitään ennakkotapausta. Kiitos. No niin, näinhän tässä menee ajatellen. Sitten Sirpa Pietikäinen. Thank you. <clears throat> The needs, uh... Kiitoksia. Tarpeethan ovat paljon suuremmat kuin ehdotuksessa sanotaan, mutta ottaisin esiin erään toisen seikan, nimittäin kilpailukyvyn. Me tiedämme, että meillä on tämä 2020-strategia ja yksi sen kulmakivistä on vihreä kasvu. Joten me haluamme ja tarvitsemme enemmän sisämarkkinoita ja tasasta pelikenttää. Ja vain sillä tavalla voimme auttaa yrityksiä olemaan kilpailukykyisempiä. Ja jos meillä on liian, pit, liian pitkiä siirtymävaiheita ja liikaa poikkeuksia, niin silloin me pistämme kapulaa sen omaan teollisuutemme kilpailukyvyn osalta, eikä tämä auta millään muotoa teho, teollisuutta eikä sen kilpailukykyä. Ja tällä tavalla vain siirretään kustannukset julkiselle sektorille muun muassa terveydenhuoltoalalla. Tietysti poikkeustapauksessa tarvitaan poikkeuksia ja tietyissä tapauksissa tarvitaan myös siirtymävaiheet, jotta ne voivat olla taloudellisesti tehokkaita, mutta tämä menee liian laajaksi, tämä ehdotus. Ja on tavoitteiden vastainen, kun ajatellaan teollisuutta ja liike-elämää. Kiitos. Nyt sitten puhujalista oli valmis näin valiokunnan puolelta ja seuraavana saa komission edustaja puheenvuoron. Ja, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht so schnell gefunden. Anteeksi, niin en löytänyt nappia tarpeeksi nopeasti. Aluksi minä haluaisin tietenkin tukea, tukea niitä ihmisiä, jotka kiittivät esittelijä Krameria. Tämä on hyvä mietintö ja tässä on hyvin asiat edistyneet siitä lähtien, kun ensimmäinen käsittely on käyty. Nämä asiat, jotka täällä eri esinte, jäsenten toimesta tulivat esille, ovat hyvin rohkaisevia. Komission kanta, jos nyt aivan spontaanisti näiden puheiden perusteella sen sanoisin, niin täällä on kolme asiaa, johon Kramerkin puuttui. Niihin voisin itsekin lyhyesti puuttua. Turvaverkko ensinnäkin. Siitä esitettiin eräitä kysymyksiä ja komissio on aina sanonut, että tällainen käsite meillä jo on. Meillä on kolme neljä direktiiviä, jossa meillä on näitä asioita käsitelty ja polttolaitokset kuuluvat näiden piiriin. Ei ole mitään epäilystä siitä, että jos asia tulisi esiin näiden niin minimistandardit ovat tarpeen, niin se voitaisiin kyllä ehdottaa. Siis ehdotuksessahan se on jo mukana, mutta kuitenkin eh, johtuu siitä, että komissiolla on tämä esitysoikeus. Ainakin tämä nyt on menossa oikeaan suuntaan, koska Tämä on ensimmäistä kertaa, kun me olemme eh, torjuneet eräitä asioita, koska täällä on sellaisiakin ympäristöön liittyviä kysymyksiä, joissa vastuu ei ole, ei ole niin kuin tässä. Ja kun katsoo, mitä ehdotuksia täällä on, niin ainakin se antaa mahdollisuuden jatkokeskusteluihin. Ja 15.4. kohdassa oleva jousto on kysymys, johon on paljon otettu kantaa. Täällä on ympäristösyitä, mutta myöskin kilpailusyitä takana. Meillä on aika kapea ovi tässä käytössä, mutta täytyy kuitenkin myöntää, että pitäisi, pitäisi, poikkeusten pitäisi olla poikkeuksia, eikä poikkeusten pitäisi muuttaa, muodostaa sääntöä se, miten asiat ilmaistaan, asiat, asiasta on hyvin laajasti neuvostossa käyty keskustelua ja varmastikin keskustelut jatkuvat siihen suuntaan, että kompromissi löytyy. Sitten viimeinen kohta, tärkeä kohta, joka on usein ollut esillä, suuret polttolaitokset. Te tiedätte, mikä kanta komissiolla tähän kysymykseen on. Tässä on nyt kysymys sellaisesta sektorista, jolla aina minimistandardeja on nostettu. Meidän ei pitäisi kohdella tätä sektoria eri tavalla kuin muita ja poikkeuksia on tehtävä, mutta kuitenkin neuvoston kanssa keskusteluissa on tullut esiin, että eräitä asioita, jotka liittyvät poikkeuksiin, niin suuri määrä poikkeuksia on sellainen asia, että siitä täytyy edelleen puhua. Sehän on myös parlamentin lähestymiskanta. Ja muutoksia siihen nähden, mikä alkuperäisehdotus on, on ehkä syytä käsitellä. No lyhyesti vain voisin sanoa, että hyvä pohja keskusteluille neuvoston ja parlamentin välillä tämän pohjalta kompromissi saattaa löytyä. Kaikki sano, täällä sanottiin monellakin suulla, että toinen käsittely on se, jossa tämä saataisiin päätökseen. Komissio tekee kaiken mahdollisen, jotta näin kävisi. Ja toivottavasti se todella menee näin. Kiitos. you, Frau Wenning. Dann... Kiitoksia, Rova Wenning. ja sitten vielä Os Kramer loppusanat. Kiitos puheenjohtaja. Mahdollisimman lyhyesti, kun tässä meni niin pitkästi aikaa. Periaatteessa viittasin osa Westlundin puheenvuoron, että todella ei ole hyvä, jos puhutaan näin tärkeästä aiheesta lainsäädännöstä, että rajoitamme itseämme. Me keskustelemme paljon teksteistä, jotka eivät ole lainsäädäntöä. Muotoilen tämä nyt varmasti ehkä ne kuuluisivat prioriteetteina vähän sinne loppuun. No sitten kun on kyse näin tärkeästä lainsäädäntötyöstä, jossa on vaikea päästä yhteisymmärrykseen, sitten sanotaan, että jos viisi minuuttia saadaan puhua ja haluaa sanasen vielä siihen lisätä, niin puheenvuoro keskeytetään, eli periaatteessa näistäkin asioista pitäisi keskustella niitä pohtia. Hyvät kollegat, minä olen nyt tässä pyrkimässä vähän mahdottomaan, kun puhutaan siitä, että puolustetaan täysin yhteistä kantaa toisaalta ja toisaalta halutaan tiukentaa minun mietintöä. Olen kuullut siis kaiken. Tehtävästä tulee hyvin, hyvin vaikea. Kuitenkin kehottaisin teitä yhteistyön henkeen lähiviikkoina. Jos haluamme saada aikaan lopputuloksen, jonka voimme esittää neuvostolle, me tarvitsemme määrä enemmistön tässä työssä ja siksi tarvitsen teitä kaikkia. Matti Kalanan mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan. Hyvä, jos voisimme päästä tällaiseen tulokseen. Ihan lyhyesti muutamista seikoista, kysymyksistä, joita asetettiin minulle suoraan. Talouskriisi tässä välineenä ei oikein sovi mielestäni Talouskriisi koskee kaikkia samalla tapaa. Myöskin niitä, jotka pohtivat ympäristöstandardeja. Minä en halua ajatella, että matalampi ympäristönormisto loisi kilpailuetua. Kiitos siitä kommentista. Näitä asioita ei saisi asettaa nyt vastakkaisiksi. Hiilidioksidi tulos, aikaansaannokset, standardit tällä alalla. Kyllä minä haluan, että puhutaan päästökaupan tehokkuudesta ja siitä, miten se toimii, vaikuttaa. Mutta pyytäisin, että tätä keskustelua käydä nyt tässä yhteydessä. IPCC ei nyt puutu kasvihuonekaasuihin. Jos me lähdemme tähän keskusteluun, niin jätämme vähemmälle sen, mistä nyt on kyse, eli paras mahdollinen teknologia sen käyttö. Pyytäisin siis, ettei tässä yhteydessä, kun parlamentin kanta lopulta saadaan, toivon, että jos tämä että tämä asia tehdään ulkopuolelle, muuten sovun saaminen aikaiseksi neuvoston kanssa vielä hankalampaa. Lopuksi pari varovaista yritystä lähteä vähän kompromissialoille sitten Gatini sanoi, että minun mietinnössä annetaan komissiolle liikaa arviointivaraa siinä, miten määritellään vähimmäistandardit. No, keskustellaan sitten menettelystä. Martin Kälänen puhui yhteispäätösmenettelystä avainsanana tässä. Toinen ehdotus. Ymmärrän, herra Sonic, ja, ja ei ole enää paikalla, että en ainakaan häntä nyt nähnyt. No, Sonic on, niin mutta uski siis ei enää. Koska samat argumentit siis esititte, että jäsenvaltiot tarvitsevat kansallisia suunnitelmia. En minä ole tässä valtavan tiukkana. Ehkä nämä suunnitelmat voitaisiin lopulta palauttaa parlamentin kantaan muutetussa muodossa, mutta silloin pitää lähestyä ne lähestymistapa, mitä tulee vähimmäistandardeihin. Lopulta Karl-Heinz Florence jäsenvaltioiden tahto edetä tässä kysymyksessä ei vaikuta kovin kummoselta. Suojelisin vähän komissiotakin tässä, koska Eurooppa ei voi olla parempi kuin se, mitä mahdollistetaan neuvoston työssä. Jäsenvaltiot eivät ehkä ole kovin innokkaita. Me voimme olla innokkaita. Nyt meidän toisessa käsittelyssä pitää asettaa vastavoima neuvoston ehdotukselle niin, että lopulta voidaan neuvotella neuvoston kanssa ja mahdollisesti toisessa käsittelyssä päästä lopputulokseen. Kiitos siitä, että Venning lopulta sanoi melko selkeästi, että muutettu vähemmistöstandardikonsepti ei ole asia, joka hylätään nyt suoralta kädeltä, vaan se voisi olla askel oikeaan suuntaan. Toivon, että voimme päästä tässä eteenpäin. Kiitos tuesta ja kannustaisin todella tekemään rakentavassa hengessä lähikuukausina tätä yhteistyötä. Kiitos. Ja, vielen Dank, Holger Kramer. Kiitos esittelijä Kramer. Meillä on nyt toinen käsittely menossa ja meillä on tietyt määrä ajateli maksimissa maksimissaan neljä kuukautta on parlamentilla aikaa saada oma kantansa. Ja se pitää saada täysistuntoon ja te sitten nämä 31.3. ja sitten 23.3. Mm, mm, valiokunnassa ja sitten heinäkuussa täysistunnossa. Nämä ovat määräajat. Eli siis ensi viikkoon on aikaa vielä tehdä näitä tarkistuksia. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kevyet hyötyajoneuvot. Martin Kalanen on esittelijämme. Kiitoksia. Ehkäpä kannattaa odottaa tässä pari minuuttia, koska tämä ei ole niin suosittu aihe, niin ihmiset ovat jo lähdössä. Niin, ehkä odotetaan puolisen minuuttia niin, että kaikki halukkaat ehtivät lähteä. Tai ovat ainakin hiljaa. Okay, I think we continue and those... Me varmaankin nyt jatkamme, niin ystävällisesti te, jotka poistutte, täältä huoneesta, salista, niin olkaa hiljaa. Um, put headphones on if they want to. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hiilidioksidipäästöt kevyistä hyötyajoneuvoista. Ne, jotka olivat viime istunnossa läsnä ja käsittelitte näitä CAR-direktiiviä asioita, niin teille tuli varmaan tällainen pienen, pienimuotoinen déjà vu, kun luitte tätä tekstiä lopullinen CAR-lainsäädäntöhän on hyvin edustettuna myös tässä komission ehdotuksessa, heijastuu siinä. Ehdotuksessa otetaan käyttöön 175 hiilidioksidigramman raja kevyille hyötyajoneuvoille. Näitä kevyitä hyötyajoneuvoja on 10 prosenttia kaikista ajoneuvomarkkinoista. 175 grammaa on siis ehdotus, jonka komissio on tehnyt vuoteen 2016 mennessä, ja sitten vuosina 2014-2016 olisi tällainen äh, asteittainen äh, siirtymävaihe. Komissio ehdottaa myös pitkän aikavälin tavoitetta 135 grammaa vuoteen 2020 mennessä. Jälleen kerran ne, jotka olivat CAR direktiiviä käsittelemässä muistavat varmaankin, että siihenkin sisältyi pitkän aikavälin tavoite. Tämä on ehdotus, jota tuen. Meidän tulisi antaa valmistajille pitkän aikavälin, pitkän aikajänteen käsitys siitä, että mihin ollaan menossa, minkälaista teknologiaa tulisi käyttää, miltä tilanne näyttäisi vuoteen 2020 mennessä. 135 grammaa on aika kunnianhimoinen tavoite, olisi mukava kuulla komissiolta, minkälaisia perusteita tälle luvulle on. Paljonkaan yksityiskohtia ei ole tästä kerrottu vaikutusanalyysissä muun muassa. Ehkäpä tässä on vain otettu CARS-direktiivin rajat ja siirretty ne tähän lainsäädäntöön. Tämä on kuitenkin riskaabelia, koska kyse on aivan erilaisista ajoneuvoista Kyse on nyt kevyistä hyötyajoneuvoista. Ja monet ajoneuvot ovat dieselajoneuvoja, eivätkä bensakäyttöisiä, joten olisi hyvä, jos komissio voisi kertoa meille, mitkä ovat tämän tavoitteen perusteet. Toinen ongelma tässä lainsäädännössä, jota ei aiemmin ollut CARS-direktiivissä, liittyy niin sanottuihin monivaihe-ajoneuvoihin. Markkinat ovat, markkinathan ovat kovasti pirstaloituneet ja monet valmistajat myyvät paljonkin tällaisia hyvin kevyitä ajoneuvoja, joissa on vain moottori ja sitten runko. Ja sitten niihin liittyy erilaisia, ne ovat erilaisia kuorma-autoja, muun muassa ambulansseja, joita sitten ö, muutellaan käyttötarkoituksen mukaan ja näiden loppuajoneuvojen päästöt tulee myös ottaa huomioon tässä lainsäädännössä. Ei liene kohtuutonta. Tai siis on varmasti kohtuutonta ö, sälyttää vastuu päästöistä pk-yrityksille. Kyllä vastuu tulisi olla valmistajalla, mutta täytyy tietysti myös pohtia, miten päästöjä allokoidaan eri yrityksille. asiakirjassa on myös ehdotus, jota ei välttämättä pidetä täysin tyydyttävänä, ja neuvostohan on jo pyytänyt komissiota laatimaan työasiakirjan non-paperin aiheesta, josta ehkäpä saisimme toivottavasti enemmän tietoa kuin nyt meillä on, koska meille ei ole vielä kaikkea tietoa kerrottu. Sitten pieniä valmistajia silmällä pitäen on poikkeus. Sitä tulisi mielestäni tukea. On tärkeää korostaa sitä, että se ei tietenkään sulje näitä yrityksiä säädösten ulkopuolelle. Siinä vain tunnustetaan se, että näiden yritysten tuotos, niiden tuottamat hyödykkeet ovat eri, erityislaatuisia. Cars lainsäädännön säädökset, jotka liittyvät muun muassa superluottoihin, ne on otettu, ja ekoinnovaatioihin on otettu huomioon tässäkin. On erittäin tärkeää antaa porkkanaa tuottajille jotta nämä innovoisivat enemmän. Sitten valmistajien välinen yhteistyö tai tällainen resurssien yhdistäminen on myös sallittua. Ja kysymys kuuluu, onko, olisiko mahdollista myös kuorma-auto- ja CARS-asetusten osalta puulata näitä määriä ja tuotoksia. Useinhan tällaiset hyötyajoneuvot perustuvat sellaisiin designeihin ja moottoreihin, joiden osalta teknologia on joka tapauksessa jaettu useiden kesken. Sitten rangaistuksiin, jos lainsäädäntöä ei noudateta, niin rangaistukset ovat aika mittavat, joten luulisin, että kovinkaan moni ei jätä noudattamatta lainsäädäntöä. Rangaistukset ovat siis aika kovat. Tässäpä ehdotuksen suuret linjat. Minä olen jo varjoesittelijöiden kanssa kokoustanut. Olen iloinen yhteistyöstämme. Odotan innolla jatkoyhteistyötä, jotta voimme saada aikaan toimivan ehdotuksen ja sitten kuuntelen mielelläni, mitä valiokunnalla on sanottavanaan tästä aiheesta. Martin Kälänen. Kiitos Martin Kälänen. Haluaako joku vielä ilmoittautua puhujaksi? Sitten suljen tämän listan. Meillä on neljä minuuttia koordinaattoreille aikaa ja sitten kaksi minuuttia muille. Anja Weisgerber aloittaa. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä esityksestä. Me teemme yhteistyötä ja uskon, että meiltä tulee vielä hyvä ehdotus tästä asiasta. On aivan selvää, että meidän täytyy näitä CO2-päästöjä pyrkiä tälläkin sektorilla vähentämään. Hyötyajoneuvot eh, kuuluvat tähän, jotta pääsemme ilmasto- tai näihin päästötavoitteisiin. On kysymys eh, liikenneen osasta, jotka, joka ei kuulu tähän päästökauppaan. Ja tällaiset eh, henkilöautot eh, vastaavat noin 15 prosentista liikenteen päästöistä. Siksi tämä ehdotus on periaatteessa aivan oikean suuntainen. Ympäristöviraston raportin mukaan liikenteen päästöt eh, kasvavat ja tässä 29 prosenttia näyttäisi olevan tämä kasvu tulevina vuosina, joten jotakin on tehtävä. Mitä henkilöautoihin tulee, niin meidän täytyy myöskin näitä kevyitä ajoneuvoja miettiä ja kuitenkin samalla pysyä realisteina. Raja-arvot, niiden täytyy olla sovellettavissa – Sitten täytyy myöskin huolehtia siitä, että tulee sellaista säännöstöä, joka myös ottaa kaikki nykyiset olosuhteet huomioon. Nämä kevyet hyötyajoneuvot, niitä käyttävät pienet yrittäjät, pienten yritysten omistajat, käsityöläiset ja täytyy myös muistaa, että talouskriisin vaikutukset tähän sektoriin, niitäkään ei saa unohtaa. Me emme halua näillä raja-arvoilla sellaista tilannetta syntymään, että tällaisten hyötyajoneuvojen hinta suhteessa nousee. Se täytyy kompensoida, tai sehän kompensoituu sitten pienemmällä polttoaineen kulutuksella. Kun katsotaan näitä lukuja ja uusien autojen markkinoille tuloa, niin 24 prosenttia tämä uusien ajoneuvojen tulo on vähentynyt vuonna 2009. Täytyy kuitenkin välttää sitä, että valmistajien välillä kilpailu vääristyy. Kannustimia ekologisiin ratkaisuihin tarvitaan ja sillä tavalla tämä ehdotus onkin oikean suuntainen. Sitä täytyy tosin vielä parantaa. Mielestäni on hyvä, että esittelijä totesi, että, että henkilöautojen kohdalla voidaan entistä kompromissia eh, henkilöautoista laajentaa hyötyajoneuvojen puolelle. Ja sitten kun katsotaan yksityiskohtia, niin täytyy myös ymmärtää, että komissio on joskus vienyt eh, asiat sellaisenaan eteenpäin, vaikka tässähän on hyötyajoneuvot ovat selvästi painavampia kuin henkilöautot, eli suhde ei ole yksi yhteen. Asioita ei voida rinnastaa täysin. Eli siis tässä on yli 120 ollut tämä maksu, kun henkilöautojen kohdalla se on ollut 59. Meidän täytyy muistaa, että eroja on. Ja miettiä, minkälaisia ostoargumentteja ihmisillä on, kun he hyötyajoneuvoja hankkivat. Pari-kolme näistä, pari-kolme asiaa näistä ehdotuksista. On hyvä, jos ekoinnovaatioiden kohdalla eh, toimeenpano toteutuu ja kun katsomme henkilöautosektoria, niin Eli pitkän tähtäimen suunnitelmia tarvitaan. Kiitos. Matthias Grote. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Déjà vu erleben. Kiitos paljon. Puheenjohtaja Martin Kalanen puhuikin tästä déjà vuista ja näin minulle kävi, kun näin tämän ehdotuksen. Olisin kuitenkin toivonut, että komissio kohdassa tai toisessa olisi ollut kunnianhimoisempi, koska – Sakonin mietinnön yhteydessä, joka nyt on hyväksytty, nähtiin, että teollisuus reagoi siihen heti. Meillä on ensimmäiset mallit jo markkinoilla ja tämä syntyi paineen kautta, Euroopan parlamentin luoman paineen kautta. Me paransimme tätä ehdotusta. Siksi toivoisin, että tämänkin mietinnön yhteydessä voisimme olla kunnianhimoisempia. Komissiolta olisin toivonut myös yksinkertaisia toimia tähän ehdotukseen. Esimerkiksi nopeusrajoitus. Ajattelen erityisesti, että kevyiden hyötyajoneuvojen kautta voidaan nopeusrajoitusten kautta hyvin yksinkertaisella tapaa säästää polttoainetta ja sitä kautta myös hiilidioksidipäästöjä. Haluaisin kuulla tästä jotain komissiolta koko tästä aiheesta. Nopeuden rajoittaminen. Olisin toiminut, että edellinen, edellisen komission jäsenen Dimasin raja-arvoihin liittyvät ehdotukset olisi sisälletty sinne mukaan. Näin ei käynyt. Jotkut jäsenvaltiot nyt neuvostossaan aloittavat vesittää koko tämä ehdotus. Monien mielestä olisi ollut hyvä jättää kokonaan ehdottamatta tätä ehdotusta. Tämä tekee meistä usko, epäuskottavia tulevissa ilmastokonferensseissa myös puhutaan yhtä, tehdään toista. Siksi on tärkeää, että tämä lainsäädäntö saadaan kunnianhimoisesti täytäntöönpantua nopeasti. Erityisesti henkilöautojen osalta meillä on säännöt. Saatiin kompromissi aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä parlamentissa ja sitten nähdään, että jotkut tuottajat siirtyvät kevyiden hyötyajoneuvojen suuntaan, jotta joitain henkilöautoja voitaisiin rekisteröidä kevyinä hyötyajoneuvoina. Tämä on pasareikä, joka meidän pitää nyt tukkia. Olen hyvin kiinnostunut näkemään Kalanen seuraavan ehdotuksen. Minä toivon, että tästä tulee kunnianhimoisempi, koska innovaatioita syntyy paineen kautta ja kun innovointiin painostetaan, niin silloin saadaan aikaan tuloksia – Toivoisin, että tähän ehdotukseen saataisiin kunnianhimoa lisää. Haluaisin kysyä myöskin komissiolta, mikä on valmistajan asema, jos vähän korotetaan tuota painoa. Tiedän, että tässä on kyse kevyistä hyötyajoneuvoista. Tämä voi olla myyntikriteeri myöskin, mutta haluaisin kysyä vähän siitä, miten voitaisiin suhtautua näihin rajoihin. Sakonin yhteydessä löysimme myöskin hyvän kompromissin, kun kaikkia ei voida kohdella välttämättä aivan samoin aina. Voin ehkä hyväksyä tuon ajallisesti 175 grammaa ja 135 grammaa. 175 grammaa ei ole kovin kunnianhimoinen tavoite. Meillä on tällainen siirtymä vaihe. Mm. Sitä ehdotettiin myös Sakkanin mietinnön yhteydessä. Minun mielestäni tuosta raja-arvosta 175 grammaa tulisi vielä keskustella. Ja silloin voidaan saada aikaan kunnon ratkaisu. Ja ajatellen myöskin sitä, miten me Euroopan unionin ja parlamentin edustajina voimme esiintyä uskottavina ilmastokonferensseissa. Minua kiinnostaa kovasti nähdä, mitä Kalanen ehdottaa. Kiitos. Holger Kramer. Holger Kramer, päästöspesialisti. Kiitoksia tästä kohteleisuudesta. Tässä nyt ei ole kysymys CO2-päästöistä, vaan muista asioista. En ole ihan samaa mieltä eh, edellisen puhujen kanssa. Minun mielestäni ehdotus, joka meillä on, on jo kunnianhimoinen. Se, eh, se innovaatiot ovat ne, mitkä tuovat, tuovat uutta markkinoille, mutta joskus tarvitaan jonkinlaista apua, apua näissä ympäristönormeissa niiden kohdalla. Ehkä tässä nyt olisi sellainen aivan muutama asia. Ja meidän täytyy muistaa, että näiden ostopäätös on aivan toisenlaisin perustein eh, tehty kuin henkilöautojen ei, ne ovat työvälineitä, eivät mitään imagon nostajia. Ne ovat PK-yritysten hyötyajoneuvoja ja täällä tietenkin kustannukset, jotka liittyvät tähän työvälineeseen, ovat hyvin merkittävät. Ja sitten seuraavana kriteerinä ehkä on tämä käyttö- ja kuljetuskapasiteetti se on hyvin paljon tärkeämpi kuin henkilöautojen kohdalla, jotta hyötyajoneuvomarkkinat toimivat. 215 tavoitteet, eh, jotka tässä ehdotuksessa ovat, pitää keskustella näistä, eh, näistä tavoitteista ja erityisesti pitkän ajan eh, tavoitteista. Tässä on alle kymmenen vuoden määräaika, ja kun me mietimme, minkälaisia nämä tuotantosyklit ovat, niin kyllähän niiden rakentamiseen ja tuottamiseen menee enemmän aikaa kuin henkilöautojen. Eli itse asiassa nämä määräajat koskevat jo seuraavaa tuotantokautta. Pitäisi miettiä sitä, että pitääkö jatkossa arvioida tilannetta sillä tavalla, että mikä toteutuma oli. Meillä ei ole tätä sähkö... Siis mehän emme ole saavuttaneet sähköautojen tätä tavoitetta nyt, siis 2020. Puhuja puhui vahingossa 2010 vuodesta. Niin siis jos nyt edelleen polttomoottoreita käytetään, niin me ehkä voisimme jotenkin puuttua tähän tehoon. Saattaa nimittäin käydä, käydä niin, että, että ei suuria henkilöautoja enää rakenneta kahden ja puolen tonnin autoja, vaan tuhannen eh, kilonpainoisia autoja. Ja se, ettei kaikki, ettei siirtymä menisi näihin kevyempiin pelkästään, niin pitäisi miettiä pitkäkestoiseksi ja minkälaisia realistisia tavoitteita 2020 voidaan asettaa. Mitä varten hyötyä jo neuvoilla ei ole samanlaisia raja-arvoja kirjattu tähän määräykseen, kuten mm, henkilöautoilla? Se on hyvä kysymys. Sitten vielä näistä kevyistä hyötyajoneuvoissa. neuvoissa. on, on sillä tavalla, että valmistaja ei rakenna sitä valmiiksi, vaan että muutoksia tehdään myöhemmin. Missä sitten menee, menee kenen vastuulla on se, että jos kori onkin erilainen, jos vaikka joku auto rakennetaan ambulanssiksi tai näin? Ja miten voidaan tällaisia raja-arvoja asettaa valmistajalle, joka ei ole rakentanut hyötyajoneuvoa valmiiksi asti? Tällaisia kysymyksiä. Äh, Kiitoksia, Sabine Wilz. Vielen Dank, ähm, liebe Kollegen. Kiitos paljon, hyvät kollegat. Eurooppalaisen liikennesektorin päästöt ovat nousseet selkeästi vuodesta 1999-2007 vuoteen merkittävästi. Vaskerberillä ilmeisesti oli eri lukuja eri lähteistä, keskimäärin 9 prosenttisesti muut alat ovat voineet leikata päästöjen kevyt hyöty. Ajoneuvot ovat yhä kysyttympiä. Keskimääräisesti 220 grammaa, 2007-2003 grammaa. Tässä on kehitystä, jota vastaan meidän on toimittava. EUn täytyy antaa selkeitä viestiä teollisuuden alalle nyt. Me tunnemme menettelyt, jos lähdetään vesittämään jättämään. Ja tiedämme myöskin, miten pyrittiin jättämään porsaanreikiä henkilöautomääräyksiin. Tähän kannalle ei voida nyt lähteä, jos autoala nyt pahoittelee sitä, että nämä toimet ovat liian tiukkoja, niin pyytäisin, että muistetaan se, että nykytavoitteet ovat jo vesitettyjä. 170 viisi tavoite on pakko saavuttaa vasta vuonna 2016. Kunnianhimoinen lainsäädäntö on tarpeen, koska kuten näemme henkilöautoiden osalta, autojen valmistajat eivät ole valmiita leikkauksiin ilman tällaisia määräyksiä. Monien tällaisten vuosien jälkeenkin, kun on puhuttu itsesäätelystä. Lisäksi kevyiden moottoriaineiden ostopäätöksiä ei tehdä ehkä niin rationaalisesti. Moottorit vahvistuvat, kasvavat jatkuvasti, vaikka siinä ei ole taloudellisesti järkeä. Tässä on myöskin turvallisuuskysymyksiä, joihin pitää puuttua. Kevyet hyötyajoneet ovat liian nopeita ja henkilöautoajokortilla ajavat ovat usein mukana onnettomuuksissa, koska ne painavat, nämä autot painavat yhtä paljon kuin rekat mutta niitä ajetaan kuin henkilöautoja. Nopeusrajoitus voisi olla hyvä, sillä olisi hyvä sivuvaikutus. Tällä leikattaisiin päästöjä, mutta parannettaisiin myöskin turvallisuutta. Tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita ja painottaisin sitä, että keskellä, lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä on puuttava tehokkaista tavoitteista. Ei saa erehtyä nyt siinä, että katsotaan vain määräyksiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – Tavoite vuodelle 2012 on mahdollinen. 125 grammaa olisi mahdollinen tavoite jo nyt mahdollinen. Volkswagen, Renault ja Ford ovat jo esittäneet malleja, jotka ovat nyt jo lähellä tuota 175 grammaa. Mallien sopeuttamistoimien kautta tuo on helposti mahdollista. Se, että lykätään edelleen tuota määräaikaa 2016 on mahdoton ajatus. Saksa, Ranska ja Italia pyrkivät nostattamaan tuota rajaa 135, jota on suunniteltu vuodelle 2020. Neuvostossa nämä kolme maata haluaa myöskin reikiä. Esimerkiksi supercredits, niitä halutaan korottaa ja pidentää. Ja tuki niille ajoneuvoille – jotka päästävät vähemmän, saavat hyötyä. qngl ryhmän jäsenenä minä en hyväksy sitä, että heikennetään standardeja. 2013 komissio haluaa uudelleen avata asetuksen ja mahdollisesti tehdä muutoksia. Ihan virke vielä. Tässä ihan selkeästi vaarana on se, että tällainen vaikutusten arviointi johtaa siihen, että vesitetään nyt jo vesitettyä tavoitetta. Nyt päätettäviä tavoitteita ei saa tulevaisuudessa enää heikentää. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puhuja. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että tämä lainsäädäntö on avainasemassa, kun ajatellaan koko liikennesektoria. Täällä kuultiin, että tämä edustaa vain 10 prosenttia koko kuljetussektorista, mutta osuus on kasvussa koko ajan. Ja hiilidioksidipäästöjä tai ylipäänsä kasvihuonepäästöjä tulisi laskea 20-20 mennessä. Ja jos globaalia sopimusta ei saada aikaan, niin meidän täytyy myös tinkiä tavoitteestamme. Tämä, meillä on siis suuria haasteita edessämme. Ja kollega Wills jo totesi, että nyt jo 40 prosentilla nousevat päästöt liikenne- ja kuljetusalalla ja meidän täytyy vuoteen 2050 päästä kovasti alaspäin. Jos katsotaan kuorma-autoja, niin tällä hetkellä siis niidenkin lukumäärä on noussut 15 prosentilla, joten tämäkin on suuri luku. Ja kun komission kanssa keskustelimme CAR-lainsäädännöstä ja hiilidioksidipäästöstä, niin komissio sanoi, että tiukemmat, vähemmän tiukkoja tavoitteita voitaisiin kompensoida muualla, esimerkiksi juuri kuorma-autojen osalta, pakettiautojenkin osalta. Ja Tämä oli, meidän tulisi antaa kimmokkeita, tai siis me, me, me saisi antaa kimmokkeita autojen valmistajille rekisteröidä ajoneuvoja nimenomaan pakettiautoina ja tällä tavalla kiertää lainsäädäntöä. Meidän täytyy olla yhdenmukaisia niiden standardien kanssa, joita on asetettu CAR-lainsäädännössä, eli 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä Tällä tavalla pääsemme 125 grammaan hiilidioksidia per kilometri vuoteen 2020 mennessä. Tämä on ihan käyttökelpoinen tavoite toteutettavissa oleva. Jos nyt ajatellaan vaikkapa Mersun tai Volkswagenin pakettiautoja, niin jo parin vuoden aikana on 10-15 prosenttia parantuneet hiilidioksidipäästöt, joten tällainen miinus 30 prosenttia ei ole todellakaan järin kunnianhimoinen tavoite. Thank you. Judith uh, Mäkis. Kiitos ja seuraava puhuja. Thank you, Chair. Uh, indeed, I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tukea kollegoitani, jotka ovat kunnianhimoisia tässä asiassa ja peräänkuulutan kunnianhimoisempia tavoitteita eikä meidän pidä antaa tämän talous- ja rahoituskriisin toimia tekosyynä tai verokkuuna, verok, verokkeena ö, erilaisille poikkeuksille tai joustavuudelle. Olen yhtä mieltä Kramerin kanssa. Hän sanoi, että vuosi 2020 ei ole mikään pitkän aikavälin tavoite. No minusta se kyllä on, mutta ehkäpä tarvitaan vieläkin pidempiaikaisia tavoitteita, jotta voidaan valvoa sitten aikanaan tavoitteiden toteutumista. Tämä säädös tarjoaa myös aika paljon haasteita meille ja siksi meidän täytyykin olla kunnianhimoisia se tarjoaa meille todellisen sysäyksen mennä eteenpäin ajoneuvoteollisuudessa ja myös tällä tavalla voidaan luoda työpaikkoja Euroopan unionissa, jos EUn valmistajille annetaan mahdollisuus viedä matalahiiliajoneuvoja muille markkinoille, niin ehkäpä voisimme käyttää tilaisuuden hyväksi, hyväksemme ja hyötyä tästä, koska autojen myynti saattaisi tulevien 20 vuoden aikana kaksin, kertaistua ja jopa kolminkertaistua. Jos emme ole aktiivisia, niin muut sektorit saattavat joutua maksamaan viulut. Me olemme asettaneet tavoitteeksi 20 tai 30 prosenttia äh, hiilidioksidivähennyksiksi. Ja tulisi myös vähentää hiilidioksidipäästöjä sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu ETS päästökauppaan. Kuljetus- ja liikenneala on yksi tärkeä ala. Ja jos liikenne- ja kuljetusala ei toteuta tavoitteita, niin silloin ehkäpä jo, jo nyt tehokkaiden sektoreiden täytyy maksaa viulut. Joten meidän täytyy mennä eteenpäin, olla kunnianhimoisia ja olisi hyvä, jos tämä heijastuisi myös direktiivissä sen sovellusalassa päivämäärissä ja tavoitteissa. Ja päivämäärien tulisi olla sama kuin CARS-direktiivissä 2015. you, Chris uh, Davis. Kiitos, Chris Davis. Thank you, Chairman. Van, the purpose of vans is to help Pakettiautojen tarkoitus on auttaa yrityksiä kautta Euroopan. Ne eivät ole luksustuotteita ja meidän pitäisi enemmän ajatella, miten voimme parhaalla tapaa auttaa näitä yrityksiä. Kaikkein hyödyllisin asia olisi kai se, että me lähdemme toimiin, joilla leikataan kustannuksia näiden pakettiautojen ajamisessa. Vähemmän päästöjä, tehokkaampi polttoaineen käyttö. Nämä liittyvät yhteen. Autoteollisuus lobbaa liikaa meitä, emmekä kuule paljonkaan niiltä, jotka pakettiautoja käyttävät, joita hyödyntäisi, hyödyttäisi se, että pakettiautojen ajaminen olisi edullisempaa. Meidän pitäisi tässä sitä tiukempia tavoitteita, ei pelata päivämäärillä ja niin edelleen. Meidän olisi sanottava, että 175 grammaa on helposti aikaan saatavissa. Nyt jo sanotaan, että kyllä, nyt jo on olemassa tekniikka, jolla voidaan päästä näihin päästöleikkauksiin. Ja nyt on jo pitkälti ylä, ylitetty se päästöleikkaus, joka on tässä ehdotuksessa. Joten 160 grammaa olisi sopivan kunnianhimoinen tavoite vuoteen 2016, e- eikä nyt ajatella tuota 175, kun teollisuuden ala tässä sanoo, että se on mahdollista. Ajatellaan, mistä Tämä kaikki tulee, kun oli vapaaehtoinen sopimus autoteollisuuden kanssa päästöjen leikkaamiseen. Nähtiin hyvin vähän tuloksia 2005, 2006, 2007 päästöleikkauksen osalta ei tapahtunut mitään. Sitten lopulta komissio esitti ja minkälainen muutos yhtäkkiä autoteollisuudessa herättiin tekemään asioita, joita olisi voitu tehdä hyvin paljon aikaisemmin. Nyt on nähty merkittyjä päästöjä, säätely toimii Tämä painostaa autoteollisuutta ja tämä hyödyttää kuluttajaa suoraan sanottuna lopputuloksena. Punktlandung bei zwei Minuten. Kiitoksia. Tarkka ajankäyttö kaksi minuuttia. Hyvä puheenjohtaja, minä olen pettynyt, että komissiolla on sama, sama lähtökohta tässä eh, kuin muissakin lainsäädännöissä, koska henkilöautojen ja näiden eh, ajoneuvojen välillä on suora, on paljon eroja. Siis henkilöautohan on yleensä autotallissa, mutta näillä ajetaan paljon. No tilanne on aivan toinen. Täällähän on hyvin paljon muitakin eroja. E, tässä voidaan luoda jotakin uutta. E, ja tietenkin silloin painokin nousee. Miten sitten ostaminen ja syytyy verrattuna henkilöautoihin? Täytyy vielä myös sanoa, että valitettavasti näiden kanssa tapahtuu myös suhteessa enemmän onnettomuuksia, jossa tulokset ovat huonoja ja sitäkään ei ole otettu huomioon. Jos me vain puhumme näistä CO2-päästöistä, niin olisin odottanut vähän innovatiivisempaa lähestymiskantaa komissiolta. Tekniikkaa voidaan testata ja voidaan kannustimia järjestää, jotta uutta voidaan eh, kannustaa ja sitten jos on sähköautoista ja akku painaa 200 kiloa, niin onhan se hankalaa. Tässä lähtökohta on kerta kaikkiaan liian yksinkertainen. you, Satu Hassi. Kiitos ja Satu Hassi. Thank you, Chairman. Well, uh, I, I have a déjà vu. Niin, minullekin tuli déjà vu tunne ihan samat argumentit ja rakenteet kuin aiemmalla vaalikaudella. No, olen pahoillani siitä, että on näitä porsaan reikiä. Ja hiilidioksidisopimuksessa on kovasti puutteita siinä, joka laadittiin 2008. Meillä on tämä sisäänajovaihe, 7 prosenttia 70 prosenttia, 80 prosenttia, 100 prosenttia ja niin edespäin. Sitten on, on minimirangaistuksia, mikä tarkoittaa sitä, että todellisia taloudellisia ää, kimmokkeita ei ole parantaa teknologiaa. No superluotot ja poikkeukset pienille valmistajille, kaikkea löytyy. Ehkäpä avainasia, jos todella haluamme ollekin kunnianhimoisia ja haluamme, että tämä on osa meidän ilmastotoimintaamme, niin meidän täytyy asettaa selkeä aikataulu ja selkeät rajat, jotka ovat oikeasti sitovia, eikä sellaisia sääntöjä, jotka ovat täynnä porsaanreikiä. Muussa tapauksessa emme voi olla etuase- etulinjassa globaalisti. Monilla aloilla on nähty, että tiukat tavoitteet ovat paras keino edistää teknologian kehittymistä ja saada Euroopan teollisuudesta teknologian johtaja. Ehkäpä autoloppaajat, joita täällä pyöriskelee, ovat eri ihmisiä, mutta monet meistä olemme kuulleet ajoneuvoteollisuudelta sellaisen viestin, että hiilidioksidirajat ovat olleet hyvä keino rohkaista teollisuutta parantamaan juoksuaan. Markkinat nimittäin peräänkuuluttavat sitä. Ja lopuksi, hyvät kollegat, kun keskustellaan pitkän aikavälin tavoitteista, niin no, onhan tietysti hyvä, että on pitkän aikavälin tavoitteita ja näkymiä, mutta älkäämme toistako sitä tilannetta, jossa meillä on pitkän aikavälin tavoitteet, joiden toteuttamista ei voida kuitenkaan valvoa. Nehän vain kuulostavat mukavilta. On tärkeää saada sitovat lyhyemmän aikavälin tavoitteet, 2020 tavoitteet. Florence schließt die Runde ab. Sitten Florence päättää tämän. ich unbedingt loben, aber glaube, niin, toisin kuin IPCCn osalta ajattelisin, että tässä komissio on mennyt oikeaan suuntaan. Tukisin sitä mielelläni ja kaikki ne, jotka ovat esittäneet täällä hyvin valmisteltuja puheita, niin sanoisin, että nämä kuultiin kaikki, kun henkilöautoista puhuttiin. Eivät nämä periaatteessa vääriä ole, mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, että kun keskustelu alkoi henkilöautoista, niin esimerkiksi Saksa oli täysin kuilun partaalla ja nyt yhtäkkiä syntyy näitä viiden litran moottoreita, jotka kulkevat ympärinsä kuuden litran kulutuksella. Eli tällaista voidaan saada aikaan. Hyvä Holger Kramer. Ja täällä, mutta myös muutkin täällä nyökkäilevät. Ei se ole totta, että näin ei saada aikaan innovaatioita. On ajateltava, mitä käytännössä tapahtuu. Miten muuten olisi ollut mahdollista saada aikaan tällaisia muutoksia kymmenen kuukauden aikana. Ymmärrän tietenkin, että tässä on kyse myös suunnitelmallisuudesta, mutta nämä argumentit eivät ole olleet kovin merkittävässä asemassa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ja mitä meillä on kaikilla nyt taustalla? Muistuttaisin täällä uusia siitä, että vuonna 1997 sovimme vapaaehtoisen sopimuksen. 2007 aika kului umpeen ja se mureni kokonaan. En ole koskaan nähnyt niin suurta pettymystä kuin tämä vapaaehtoinen sopimus. Näin ei varmaan käy uudestaan. Vihreät innovaatiot, niistä on jo puhuttu tänään paljon. Tässä kritisoisin komissiota tässä yhdessä kohtaa, koska se mikä ei onnistu henkilöautojen osalta on niin, että teollisuuden osaltakin on sanottu, että tämä olisi paljon parempi rangaistukset. Tähänkin pitää puuttua Sebe sanoi ihan oikein, että pitäisi puhua myöskin siitä, miten rekisteröidään, rekisteröidäänkö henkilöautoksi vai vaikeudeksi, hyötyajoneuvoksi. Kiitos. Kiitoksia. Vahingosta viisastuu ja sitten näkee seurauksia eh, tulevaisuuteenkin. Seuraavana Philip Owen komissiosta antaa mielipiteensä. Um, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Kalahan ja kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäjille monista kysymyksistä. Useitakin kysymyksiä esitettiin ja ehkäpä vastaan niihin, joihin pystyn. Kuten kaikki tietävät, komissaari on laatinut strategian, jonka myötä kevyiden ajoneuvojen päästöjä tulisi vähentää. Poliittinen sopimus tehtiin vuonna 2008, hyväksyttiin muodollisesti viime keväänä, se on osa tätä sopimusta. Mutta edelleenkin täytyy vielä pohtia hyötyajoneuvoja tai kaupallisia ajoneuvoja koskevaa sektoria. Tällä tavalla saadaan täytettyä aukkostrategiassa. Eli on vain loogista, aivan kuten puheet ovat todenneet, siinä, että monet ne ajatukset ja käsitteet, joita hyväksyttiin auto, ajon, car-asetuksessa, ovat nyt päässeet tähän asetukseen. Ei siinä ole mitään yllättävää. Varmaan e- lieviä erimielisyyksiä on, ja joidenkin osalta saatan ehkä teitä, teille hiukan antaa taustatietoja. Ensimmäinen kysymys, joka liittyy pitkän aikavälin tavoitteisiin ja grammamääriin vuoteen 2020 mennessä. No, ne selittyvät kyllä vaikutusanalyysillä. Annan kollegan ehkä hiukan kohta porata yksityiskohtiin. Toinen seikka, jonka monet puhujat ottavat esiin ja jonka myös neuvosto on ottanut esiin, ovat nämä monivaihe-ajoneuvot. Monet puhujat antoivat ambulanssit esimerkiksi. Toden tottakin ne ovat sellaisia, mutta ne eivät kuulu asetuksen sovellusalaan, joten näin vain on. Toisaalta myös viilennetyt kuorma-autot ovat tällaisia ajoneuvoja. Meidän täytyy löytää keinoja puuttua näihin ongelmiin. Meillähän on tällainen non-paper työasiakirja, siitä ei ole vielä kovastikaan keskusteltu, mutta tulen pitämään huolen siitä, että komission sihteeristö tulee lähettämään parlamentin sihteeristölle kopion tästä asiakirjasta, jotta voitte perehtyä siihen. Siinä kuitenkin esitetään mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Jäsenvaltiot ovat siitä keskustelleet ja meillä mielestäni on kyllä ihan jo työstettävä ratkaisu. Sitten tämä pooling-kysymys, resurssien yhdistämiskysymys, erityisesti kun puhutaan ajoneuvo teollisuu, ajoneuvon tuottajien ja mm, pakettiautojen tuottajien välillä. Monet autojen tuottajat, valmistajat rakentavat myös pakettiautoja. Hyviä monta esimerkkiä on sellaisistakin, jotka eivät. Tietysti tällaista resurssien yhdistämistä voidaan toteuttaa, mutta se rajoittuisi vain kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajiin. Sitten monet esittävät kysymyksen siitä, että mikä meidän mielestämme olisi rangaistus. Miksi rangaistus on korkeampi tässä kohtaa kuin CARS-direktiivissä? No, ne, jotka ovat perehtyneet vaikutusanalyysiin, ymmärtävät kyllä syyt. Me halusimme tällaisen marginaalisen kustannuksen pakettiautojen osalta se on 125, CARS-direktiivissä 90, eli on se selkeät perusteet sille, miksi tällainen ero on. Mitä tulee kuluttajille, koituviin kustannuksiin? Komissio on tietoinen siitä, että pakettiautot ovat hyötyajoneuvoja. PK-yritykset usein käyttävät niitä. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää tämän ehdotuksen taustoja. Tässäkin kohtaa kannattaa perehtyä vaikutusanalyysiin ehdotus alentaa polttoainekustannuksia kuluttajien osalta, ja nämä päästöt varmasti ovat omiaan kompensoimaan ajoneuvojen kalliita ostohintoja. Kuluttajat voivat oikeastaan ajoneuvon elinajan mittaan otaksua säästävänsä noin 200 euroa lopulta. Näin vaikutusarviossakin todetaan. Siksi mielestämme tämä on tällainen ylimääräinen porkkana mennä eteenpäin tältä pohjalta. Sitten nopeusrajoitukset, ajankohtainen kysymys. Jos katsotaan ehdotuksen luotelmakohtia, niin niissä viitataan rajoituksiin. Jos ajatellaan vaikkapa kuljetusta ja ympäristökysymyksiä, niin tästä on laadittu raportti, jossa tarkastellaan sitä, kuinka paljon mahdollisesti voidaan säästää myös hiilidioksidipäästössä, jos asetetaan tällaisia rajoittimia. Mitä tulee 135 grammaan ja näihin ö, hyötyparametreihin, niin niistä saa kollega vastata. Uh, to clarify why the... Niin, selvennykseksi. Miksi komissio esitti 135 grammaa kilometriä kohden? Meillä on raportti, joka liittyy vaikutusten arviointiin, ja siinä katsottiin pitkän aikavälin tavoitteita vuoteen 2000. 20 kevyiden hyötyaineiden osalta ja 125 grammaa on teknisesti korkein mahdollinen, joka voidaan saada aikaan näiden ajoneen osalta. Tietenkin siihen liittyy korkeita kustannuksia teknologian osalta. Ja tämä antaa sellaisen käsityksen, että auton valmistajan pitäisi käyttää kaikkein kalliimpia vaihtoehtoja. 135 35 grammaa on mahdollista näiden raporttien mukaan. Ja se voidaan tehdä edullisemmin niin, että esimerkiksi pienennetään erityisen voimakkaasti moottoreita. Ja nyt jo katsotaan näitä vaihtoehtoja. Esimerkkejä on tullutkin esiin edellisessä puheenvuorossa. Vuonna 2013 komissio kuitenkin katsoo vahvistusta tähän toteutettavuuteen – 7 tavoitteen osalta. Ja laadimme vaikutusten arvioinnin, joka ottaa huomioon päivitetyt tiedot ja teknologian pakettien aseman sillä hetkellä. 175 lamma on yhtä vaikea kuin tavoite, joka esitettiin henkilöautojen osalta. Katsoimme kustannuksia, joita syntyy, jos noudatetaan tätä tavoitetta. Ja samantyyppisistä kustannuksista on kyse kuin henkilöautojen osalta. Me uskomme, että pakettiautojen osalta voidaan tehdä yhtä paljon ponnisteluita kuin henkilöautojen osalta, erityisesti kun ajatellaan näitä kevyitä pakettiautoja. Viittaisin kysymyksen, joka liittyi massan painon lisäämiseen ja muutoksiin pakettiautomarkkinoilla, me aiomme tarkastella uudestaan mallia, joka on liitteessä yksi tällä hetkellä. Me katsomme pakettiautomarkkinoiden kehittymistä ja katsomme, onko liitteen malli sellainen, joka hyvin vastaa markkinoiden rakennetta. Jos kevyt hyöty, ajoneuvot, muuttuvat raskaammiksi ja näin saastuttavammiksi. Meidän pitää uudestaan katsoa tätä asiaa, jotta voidaan huolehtia siitä, että keskimääräinen tavoite 175 on sellainen, johon pääsevät näijaneuvot, joita myydään markkinoilla. Nykyanalyysien perusteella kuitenkin näyttää siltä, että pakettiautomarkkinoita noudattelee eri kehityksen kulut kuin henkilöautomarkkinoilla. Pakettiautoja ostetaan rationaalisemmin katsotaan näiden ajoneuvojen käyttöä, eikä etsitä tällaisia luksustuotteita. Ja siksi tuottajien on huolehdittava siitä, että heidän myymänsä ajoneuvot, jos ne muuttuvat painavammaksi, eivät menetä toimintamahdollisuuksia, käyttöominaisuuksiaan muuten joten on epätodennäköistä, että tällaisia muutoksia pakettiautomarkkinoilla tapahtuu. Kiitos. John Martin. Kiitos komissiolle. Sitten esittelijä saa loppusanat sanoa. A couple of uh, brief remarks. Muutama lyhyt huomio vain. Komission edustajan kommentit kiinnostivat minua. Viimeksi puhunut henkilö sanoi, että hän ymmärsi kyllä sen, että automarkkinat ja kuorma markkinat ovat erilaisia ja kuorma-autojen hankkijat ovat rationaalisempia, ottavat huomioon pitkän ajan aikavälin kustannukset niin edespäin. Olen samaa mieltä. Mutta aiemmin hän oli sanonut, että syy pitkän tähtäyksen tavoitteisiin löytyy CARS-säädöksestä. Sitten pari kommenttia siihen, mitä kollegat ovat sanoneet. Olen yhtä mieltä Weisbergerin kanssa siitä, että meidän täytyy vielä tarkastella tätä ajoneuvojen hintaa. Eihän ole mitään hyötyä kenellekään, jos kuluttajat haluavat pitää vanhat ajoneuvonsa pidempään maanteilla ja päästöjäkin tulee enemmän. Autojen valmistajat menettävät ja asiakkaat menettävät. Eli meidän täytyy katsoa näitä kustannuksia. Ja sitten Gruterille äh, äh, sanoisin seuraavan. Onnittelen teitä poliittisesta äh, rohkeudesta. En ole koska, olisi koskaan kuvitellut, että tässä parlamentissa saksalainen meppi puhuisi nopeusrajoituksista ja rajoittajista. Eli onnittelen teitä. No niin, Saksassahan ei tule Euroopan vaaleja vielä neljä vuoteen. Niin, niin tämä onkin se ero, joka vallitsee tavallisten autojen ja pakettiautojen välillä. No niin, yksi pieni oikaisu. En minä sanonut, etteikö minusta komission ehdotus olisi ollut riittävän kunnianhimoinen. Halusin vain tietynlaisia perusteita sille, että mistä nämä luvut tulivat. No Kramerin piti jo lähteä, mutta monetkin puhujat viittasivat eroihin tai vastaavuuksiin autoje, auto- ja kuorma-auto- tai pakettiautomarkkinoiden välillä. Ja meidän täytyy kyllä kielikeskellä tätä, äh, tällaisia verta, kielikeskellä suuta olla, kun teemme tällaisia vertailuja. Markkinat ovat erilaisia. Äh, pakettiautomarkkinoilla on enemmän dieselautoja kuin automarkkinoilla ja kyse on todellakin hyötyajoneuvoista mm, Tämä täytyy ottaa huomioon, kun otetaan huomioon esimerkiksi paino, istuinten mukavuus tai ilmastointi tai niin edespäin. Sitten vielä yksi vastaus Hassille. En ole yhtä mieltä siitä, että superluotot ja ekoinnovaatiot ovat ikään kuin porsaanreikiä. Mielestäni ne ovat kannusteita. Niillä voidaan taivutella valmistajat ottamaan käyttöön sellaista teknologiaa, jota muuten ne eivät ottaisi käyttöön. Ekoinnovaatioehdotuksessakin pointti on nimenomaan se, että tosi elämässä hyödynnettäisiin mm, tällaisia innovaatioita. Jos ehdotusta ei olisi, silloin ei olisi myöskään kannusteita valmistajille käyttää tätä teknologiaa. Me toki molemmat olemme yhtä mieltä siitä, että asetuksessa täytyy olla insentiivejä ja kannusteita kannustimia. Joten minusta nähden tämä ei ole mikään porsaanreikä. Mielestäni tämä on kannustin ja porkkanahan on aina tunnetusti parempi kuin keppi. Kiitos. Ein weises Schlusswort. Äh, dank. Viisaat loppusanat. Kiitos Martti Kalanen. Tässä kokous päättyy ja meillä on 6. huhtikuuta kello 15 seuraava kokous.